Good morning. Uh, first item on our agenda to... Huomenta. Keskustelu on herra Arlakin mietinnöstä ensimmäisenä esityslistalla uusi strategia Afganistanille. Minun täytyy kertoa teille, että tullaan pitämään toinen kokous todennäköisesti 28. päivä Strasbourgissa. Vai? Ai täällä. Anteeksi, niin. Siis toinen kokous 28 päivä. Herra Kasulides, joka on pääesittelijä tai varjo, pää, var, varjoesittelijä EPPstä. Hän haluaisi tänään keskustella tästä aiheesta, mutta varmastikin muut voivat sitten jatkaa tätä seuraavalla kertaa. On noin 400 tarkistusta tehty, joten erittäin iso homma herää lakille. Herra laki yrittää nyt todellakin tiivistää näitä lukuisia tarkistuksia eri kompromisseihin ja mahdollisuus keskustella näistä tarkistuksista on sitten 28. päivä, joten nyt aluksi pyytäisin herra Arlakia aloittamaan tämän päivän keskustelun. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille kollegoille, jotka ovat täällä. Ja kiitoksia kaikille kollegoille, jotka jättivät tarkistuksia. Äh, alun perin olin hiukan huolestunut äh, näistä tarkistusten valtaisesta määrästä, mutta kun luin ne tarkistukset ja tutkin niitä tarkkaan, niin minun sanottava, että olen varsin iloinen ja tyytyväinen, äh, koska suurin osa niistä, valtaisa enemmistö näistä tarkistuksista ovat parannuksia mietintöön. Joten mietinnön rakenne pysyy samana. Ja se kuvastaa hyvin paljon sitä keskustelua, jota olemme käyneet täällä valiokunnassa. Jos voisin antaa jonkinlaisen arvion, niin voisin sanoa, että minulle 70 prosenttia näistä tarkistuksista ovat täysin hyväksyttäviä ja annan niistä myönteisen kommenttini. 30 prosentista olen vähän eri mieltä, mutta kerron teille miksi. Ja, ja ainoastaan 15 tarkistusta 385 tarkistuksesta, eli 3,8 prosenttia, ovat sellaisia, että minä en laisinkaan voi niitä hyväksyä sellaisena kuin ne on muotoiltu nyt, mutta varmasti voimme löytää kompromisseja keskustelun kautta ja ehkä saada jopa nämä neljä prosenttia mukaan tähän mietintöön. Joten olen iloinen voidessani sanoa, että yhden vuoden työ oli, oli sen väärti ja olen mielelläni otan myös huomioon Deven kehitysvaliokunnan eh, lausunnon. Se on samassa linjassa mietintöni kanssa. Eh, ainoastaan kohta yhdeksän tästä lausunnosta. Siitä olen eri mieltä eh, vain siksi, että silloin kun tämä lausunto luotiin, niin presidentti valeutu vielä käyty Afganistanissa, eli se kohta pitäisi muotoilla uudelleen, ottaen huomioon vaalien tulokset. Tämän työn tavoitteena on luoda strategia, ei vain yksinkertainen toimintasuunnitelma. Komissio hiukan kritisoi minua siitä, että me emme oikeastaan tarvitse Afganistan-strategiaa, koska meillä on jo toimintasuunnitelma mutta kaikki ryhmät täällä parlamentissa keskustelussa olivat sitä mieltä, että me tarvitsemme todellista strategiaa. Ja tämä oli se mandaatti, joka minulle annettiin ja yritin parhaani täyttää tätä, tuota mandaattia. Tämä toivottavasti ei ole sellainen joulukuusi, kuten jossa on kaikki mukana, kun on kyse toimintasuunnitelmista tai strategioista. Usein meillä on strategioita, joissa on 11-12 prioriteettia. Silloin ei todellista strategiaa ole. Todellisessa strategiassa on oltava pieni määrä prioriteetteja ja tämä lisää yrityksen uskottavuutta. Siksi keskityin tässä mietinnössä ainoastaan neljän pääkysymykseen. Minä tiedän, että Afganistanissa on hyvin paljon ongelmia riippuen siitä, mistä näkökulmasta tätä maata katsotaan. Meidän näkökulmastamme Afganistan on erittäin tärkeä johtuen kansainvälistä terrorismista. Me menimme sinne aseellisin voimin torjuaksemme al tuossa maassa. Se tosi seikka, että Afganistan on oopiumin tuotantopaikka. 90 prosenttia Euroopan oopiumista ja heroinista tulee Afganistanista. Samoin Venäjällä tilanne on sama. Se on toinen suuri Afganistanin huumeviljelmien uhri. Ja otin tämän kysymyksen myös mukaan mietintöön. Mutta Afganin kansan näkökulmasta suurin prioriteetti ei ole terrorismi, eikä opiumin viljely, vaan köyhyys. Afganistan on yksi maailman köyhimmistä maista yhdessä Sierra Leonen ja erään toisen Afrikan maan kanssa. Köyhyys tapaa Afganistassa enemmän ihmisiä kuin sota. Tämä tietenkin riippuu näkökulmasta. Me olemme Euroopan parlamentti ja meillä on suuri vastuu EU-sta, joten meidän täytyy keskittyä omiin prioriteetteihimme, mutta yritin ottaa huomioon myös Afganistanin prioriteetit. Ensinnäkin köyhyys, joka on suurin ongelma ja pitkällä, pitkällä tähtäimellä heille, ja köyhyyden poistaminen on hyvin tärkeää, jos halutaan ratkaista Afganistanin ongelma. Tästä huolimatta äh, mietinnön keskiössä ovat Euroopan prioriteetit ja keskityin neljään kysymykseen. Ensinnäkin kansainvälisen avun laatu ja vaikutus, jota on ulkomailta lahjoitettu Afganistanille EUlta, Japanilta ja USAlta. Meillä on pienentäkin pienempiä äh, lahjoittajia, mutta suurin äh, kansainväli- osa kansainvälistä avusta tulee näistä maista. Sitten rauhanprosessi ei voi, voi olla minkäänlaista strategiaa, jos EU ei ota kantaa. Jos EU ei ota kantaa siihen rauhanprosessiin, jota, ähm, joka on käynnissä maassa hyvinkin alkuvaiheessa, mutta ja Kabulin konferenssien jälkeen, jotka äh, onnistuivat todella selkeästi määrittelemään, että Afganistanin ongelmaan ei ole sotilaallista ratkaisua ja että neuvottelujen on käynnistyttävä Talebanien kanssa osana rauhanprosessia. Ja näiden kahden konferenssin jälkeen me olemme saavuttaneet hyvin tärkeän käännepisteen jonka pohjalta meidän on toimittava EUna. Sitten Afganin poliisi, Afganistanin poliisivoimien koulutus. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Siinä vaiheessa, kun meidän äm, sotilaiset joukkomme lähtevät maasta, ei olisi hyvä eikä kovinkaan ei olisi nyt hyvä eikä vastuullista vetää joukkoja pois Afganistanista tällä hetkellä, koska monet maat ovat olleet siellä nyt jo kymmenen vuotta. Me olemme osaltamme vastuussa maan tilanteesta, emmekä voi sanoa vain yhdestä tänä päivänä, että nyt lähdemme, emme välitä tilanteesta. Meidän on jätettävä maassa sellaisen tilanteen, että se pystyy huolehtimaan omasta turvallisuudestaan. Afganistanin poliisivoimien, kansallisten poliisivoimien kouluttaminen, joka, jotka voivat sitten taata Afganistanin kansalle vähimmäisturvallisuuden tason on tärkeä. Ja täl, tätä kohtaa tarkistuksilla huomattavasti parannettiin. Ja viimeinen kysymys. on huumeiden viljely ja olin tässä kohdassa erittäin kriittinen sen suhteen, mitä Afganistanissa on tehty opiomin viljelyn suhteen tähän asti. Kritisoin sitä, että ei ole yritetty luoda johdonmukaista strategiaa tai suunnitelmaa opiomin viljelyn vähentämiseksi, poistamiseksi mm, sopivissa aikapuitteissa, koska minä olen työskennellyt Afganistanissa tämän asian puitteissa jo usean vuoden ajan, yritin ottaa tähän mietintöön mukaan omaa asiantuntemustani ja ehdotin sinne ihan selkeitä tapoja päästä tästä tilanteesta ulos. Pääehdotukseni on, että me tarvitsemme todellista opiumin viljelyn kitkemisstrategiaa, ja tällaista ei tähän mennessä ole vielä. Hyväksyin ne tarkistukset, jotka tukevat tätä puite puitteistoa, jonka minä ehdotin, ja olen kiitollinen kollegojen tarkistuksista. Nyt muutama sananen äh, näistä tarkistuksista. Tämä mietintö on kriittinen. Äh, se on äh, kirjoitettu hyvin paljon suoremmin kuin mitä yleensä mietinnöt kirjoitetaan yksinkertaisemmalla kielellä, ähm, e, vähän enemmän kuin kansallisten parlamenttien mietinnöt. Minä todella arvostan Amerikan kongressin raportteja. Ne on kirjoitettu hyvin yksinkertaisella kielellä tavalla, että ihmiset voivat hyvin ymmärtää mietinnön sisällön. Sellaiset ihmiset, jotka, <laughs> jotka ovat ähm, tottuneet erilaiseen tyyliin, eivät ole, ovat hiukan hämmentyneitä minun tyylistäni, eivät pitäneet siitä, että minä kutsun, kuten Italiassa sanotaan, leipää leiväksi ja viiniä viiniksi. Jotkut tarkistukset puuttuvat tähän, mutta tämä on minun valintani, että haluan käyttää suoraa kieltä. Tämä mietintö on kriittinen, koska se ehdottaa uutta strategiaa uudenlaista seuraavaa strategiaa. Tällä hetkellä kansainvälisessä yhteydessä puhutaan ulospääsystrategiasta, miten voimme vetää sotatilaamme pois tuosta maasta, miten voimme siirtää vallan siviilijoukkojen käsiin. Ja toivottavasti kollegani arvostivat tätä. Nyt menen tarkistuksiin. Monet tarkistukset paransivat mietinnön sisältöä. Annan teille vain esimerkin. Tarkistus Afganistanin oikeuslaitoksesta. seikka, että ei riitä vain poliisivoimien kouluttaminen. Meidän on koulutettava myös Afganistanin oikeuslaitoksen työntekijöitä, tuomareita ja niin poispäin. Poliisi sen lisäksi. Ja tuen todellakin tätä tarkistusta. Tämä on erittäin hienosti laadittu tarkistus. Samasta aiheesta en hyväksynyt tarkistuksia, jotka ovat hiukan liioiteltuja. En tue sitä, että Afganistaniin viedään kansainvälisiä syyttäjiä ja tuomareita, kuten toimimme Bosniassa, Kosovossa ja muualla maailmassa. Afganistanissa tilanne ei ole sama. Ri- rikosoikeus, rikoslainsäädäntö on hyvin erilainen. Se on täysin erilainen kuin Kosovon tai Bosnian. Ja rikoslaki, nehän ovat hyvin lähellä muita eurooppalaisia rikoslakeja. Afganistan rikoslaki on hyvin monimutkainen. Siinä on paljon sharia-lain elementtejä, enkä pysty oikein kuvittelemaan, että kansainväliset syyttäjät ja tuomarit jollain lailla soveltaisivat jonkinlaista sarjan muotoa. Tämä ei toimi. Meidän tulisi kouluttaa paikallisia tuomareita, jotka he tukisivat poliisityötä, mutta meidän on annettava heille suverenisuus ja auton, se autonomisuus, mitä he tarvitsevat, koska heidän oikeusjärjestelmänsä on hyvin erilainen kuin meidän. Joiden tarkistusten suhteen sanoin ei, ei siksi, että minä vastustan niitä, vaan siksi, että ne ovat jo katettuna osassa tekstiä tai ovat samanlaisia kuin jotkut muut tarkistukset. Ja näiden osalta teemme kompromissitarkistuksia ensi viikolla Strasbourgissa kokouksessa kaikkien varjoesittelijöiden ja tarkistusten laatijoiden kanssa. Ja yritän saada aikaan kompromisseja kaikista aiheista, koska henki on ollut hyvin yhteistyökykyistä yritän yhdistellä näitä tarkistuksia, jotta tekstistä ei tulisi liian raskas. Jotenkin toisten tarkistusten suhteen mm, sanoin ei, koska ne vesittivät tekstiä liikaa ja vähensivät liikaa sen merkityksiä. Mutta pyytäisin, että äh, arvostatte yritystänne äh, olla äh, selkeä Tämä asiakirja on tärkeä myöskin sen takia, että ihan tavalliset kansalaiset ja lehdistö lukee sen, eivätkä he tykkää liian monimutkaisista muotoilusta. Sitten minulla on nämä 15 tarkistusta, joita en voi hyväksyä, koska ne menevät mietintömme päälinjaa vastaan, mutta kuten sanoin, olen valmis keskustelemaan niistä tarkistusten laatioiden kanssa ja yritän löytää jotain kompromissia. Nämä ovat niitä tarkistuksia, jotka korostavat niin kutsuttuja myönteisiä elementtejä, joita meidän välintulollamme Afganistanissa on ollut. Ja ne piirtävät maasta hyvin ruusuisen kuvan. Niistä tässä sanotaan, että suurin osa suurista kaupungeista ja pääosa Afganistan provinsseista eivät kohtaa tänä päivänä mitään suurempaa väkivallan uhkaa. Tätä minä en voi hyväksyä, koska tämä ei huomioi viime vaalien tilannetta. Nämä tarkistukset ovat erilaisia kuin monien kollegojen tarkistukset, jotka ovat hyvin kriittisiä Afganistan viimeisten vaalien suhteen. Ja jotkut tarkistukset, naisten oikeuksista, joissa liikaa mielestäni korostetaan edistystä tällä saralla. Minä itse ja monet kollegat ovat sitä mieltä, että tämä on alue, jolla on tapahtunut hyvin vähän edistystä ja alue, jossa meidän täytyisi puuttua asiaan ja vahvistaa tilannetta, korjata sitä, mitä ei menneisyydessä ole tehty. Ja sitten tarkistus, jossa verrataan, hyvin omituinen vertaus, välillä, että se, Talebanin uhreista 76 prosenttia on siviilejä ja vain 20 prosenttia NATO-joukkoja. Tämä ei ole johdonmukainen, koska tämä tarkoittaa, että 24 prosenttia NATOn uhreista ovat olleet siviilejä Eh, tapettu jotenkin samalla tavalla kuin Taleban on tappanut. Tämä on vertaus, jota ei voida hyväksyä ja pyytäisin, että tämän tarkistuksen tekijä vetää sen pois. Me emme voi asettaa samalle tasolle kansainvälisiä joukkoja, jotka noudattavat Geneven sopimuksia, joita Geneven sopimukset sitovat, ja ähm, tällaisia kapinallisjoukkoja, jotka eivät sitä tee. Äh, joten sanoa, että kyllä he tekevät samaa asiaa, mutta he tekevät paljon enemmän, tappavat paljon enemmän, niin sitä ei voida hyväksyä. Ja pyytäisin, että tämä tarkistus vedetään pois. Äh, ja lopuksi me järjestämme siis kokouksen Strasbourgissa ensi viikolla. Tämän viikon lopuksi. Äh, lopulla saatte kompromissitarkistusehdotukseni ja sitten kuten puheenjohtaja sanoi, meillä on toinen mahdollisuus keskustella äh, kompromissista Afetista lokakuussa elokuun 28. päivä täydessä valiokunnan kokouksessa. Joten meillä on paljon mahdollisuuksia keskustella tästä ja kiitoksia mielenkiinnostanne. So, now Mr. Kasulidis, please. Herra Kasulidis. Then first of all... Äh, kiitos äh, puheenjohtaja. Ensin pitäisi antaa anteeksi EPPn jäsenten puolesta. Useimmat heistä ovat Madeiralla ja sen vuoksi he eivät kunnioita tätä tämänpäiväistä kokousta läsnäolollaan. No itse asiassa minäkin olisin mieluummin ollut Madeiralla. Mutta haluaisin aluksi sanoa, että haluan kiittää edustaja Arlakia hänen kovasta työstään, hänen valmistellessaan tätä mietintöä. Edustaja Arlakki jolla on tiettyä kokemusta, enemmän kokemusta kuin meillä muilla Afganistanista. Ja mietinnössään hän on pyrkinyt esittelemään hieman uutta näkökulmaa, hieman jotain muuta kuin yleensä, ja ottaa, ottaen esiin tiettyjä asioita. Esimerkiksi kun hän puhui siitä, että kansainvälinen terrorismi ja huumeet pantaisiin samalle lähtöviivalle. Ja se on mielestäni hyvin tärkeä lähtökohta ja sitä on jo aikakin painottaa. Hän puhui myös köyhyydestä. Köyhyys on todennäköisesti kansainvälisen terrorismin lähtökohta ja kasvualusta Afganistanissa yhdessä unikon viljelyn kanssa. Kiittäisin häntä myös hänen halustaan ja pyrkimyksestään löytää yhteistä pohjaa kompromissitarkistuksille niin, että tämä tärkeä mietintö saa mahdollisimman laajan enemmistön taakseen. Meille EPPssä tämän mietinnön lähtökohdan pitäisi olla – nykyinen strategia sellaisena, kuten päätettiin viime vuonna, kun kenraali McChrystal nimitettiin pääkomentajaksi. Monet menneisyyden virheistä, jotka on mainittu mietinnössä, ovat olleet monien tarkistusten lähtökohta. Tässä strategiassa valmistellaan sekä Afganistanin armeijaa että poliisia ottamaan harteilleen vuodesta, vuodesta 2014 maan turvallisuuden ja että liittoutuneiden joukot lähtisivät tukemaan tätä strategiaa heinäkuusta 2011. Meidän täytyisi samanaikaisesti siellä tukea turvallisuutta, putsata alueita, tukea Afganistanin kansaa ja saada siviiliväestö jälleen rakentamaan tai rakentamaan infrastruktuuria kansalaisten eduksi. Menestys tälle strategialle perustuu sille, että tämä maa äh, hoidetaan sellaiseen kuntoon, että se ei enää olisi mikään äh, paratiisi kansainväliselle terrorismille ja fundamentalismille. Jotkut sanovat, että Al-Qaida on lähes eliminoitu sieltä ja sen vuoksi kansainväliset joukot voivat vetäytyä sieltä. Mutta tämä ei ole totta, koska tavoitteena on myös se, että Al-Qaida ei palaa sinne. Ja tämän toimintasuunnitelman tärkein asia on se, että ei toisteta menneitä virheitä. Ja meidän täytyy myös antaa tälle strategialle aikaa toimia, käynnistyä. On tärkeää katsoa muutoksia pitkällä aikavälillä. Afganistanin asevoimat eivät voi saada voittoa pelkästään asevoimin, eikä Taleban liioin pysty voittamaan liittoutuneiden joukkoja. Ne virheet ja erheet, joita on identifioitu tässä uudessa strategiassa, ovat esimerkiksi nämä aikaisemmat taktiikat, joilla keskityttiin ainoastaan terrorismin vastaiseen taisteluun ja siinä, että pyrittiin eliminoimaan terroristit. Tämä on ollut virhe. Ja luultiin, että, että terrorismin vastainen taistelu olisi helppoa, eikä huomioitu myöskään näitä muita mahdollisia tappioita, jotka kohdistuivat myös siviiliväestöön. Tai esimerkiksi oppiumin viljely ja mitä kaikkea siellä on tapahtunut, vaikka miljoonia on käytetty infrastruktuurin jälleen rakentamiseen. Tässä mietinnössä ei pitäisi aliarvioida kuitenkaan menestyksiä ja saavutuksia, mutta yleisesti ottaen tulokset ovat olleet pettymys. Joten jos tämä mietintö, jossa otetaan esiin kaikki nämä virheet ja puutteet menneisyydestä, yhdistää nykyisen liittoutuneiden strategian siihen kritiikkiin, joka tässä mietinnössä on mukana. Silloin tällainen kritiikki on reilua ja hyväksyttävää. Neuvotellessani Arlakin kanssa niin olin ymmärtävänä, että hän tulee huomioimaan kompromissitarkistuksissaan tämän tärkeän linkin. Mutta yksi asia, mistä en ole samaa mieltä, ehkäpä komissio on oikeassa. Emme me puhu uudesta strategiasta. Meillä on jo strategia, tämä uusi strategia, jolle on annettava aikaa toimia. Ja toisekseen, emme me voi puhua uudesta strategiasta erillään muiden liittoutuneiden joukkojen strategiasta. Emme me siellä ole yksin, emmekä me voi tehdä asioita yksin. Joten ehkäpä sen sijaan, että käytämme sanaa strategia, voisimme käyttää sanaa politiikka tai lähestymistapa tai suuntaviivat tai jotain. Sitten eh, poliittisesta prosessista. Toki poliittisen, poliittinen prosessi on poliittinen, mutta tässä strategiassa täytyy huomioida se, että se tarvitsee aikaa toimijakseen. Ja jos äh, otetaan huomioon, mikä Talebanin tilanne tällä hetkellä on, äh, niin meidän mielestämme äh, neuvotteluita ei pitäisi hylätä. Karzai, presidentti Karzai ja Taliban ovat ottaneet varovaisia yhteyksiä, mutta mulla Omar odottelee vielä. Meidän täytyy huomioida myös se, että kaikkien osapuolten pitäisi osallistua näihin neuvotteluihin aina kun niihin ryhdytään, eikä meidän tulisi ohittaa tiettyjä liittolaisia – eikä meidän tulisi tehdä sitä virhettä, että nämä neuvottelut presidentti Karzain ja Talibanin välillä muuttuisivat tällaiseksi pashtunien väliseksi asiaksi meidän tulisi kannustaa neuvotteluita paikallisen ja alueellisen ja äh, paikallisten äh, kapinallisten äh, kesken, jotka ovat omasta mielestään ehkäpä väärällä puolella, ei terrorismin takia, vaan köyhyyden takia. Minusta laki on lähtenyt tässä ihan uudenlaiselle linjaukselle. Tietyt faktat meidän täytyy kuitenkin hyväksyä. Amerikan kongressi on raportoinut, miten paljon valtavia summia rahoja on maksettu yksityisille osapuolille ja hyvin paljon rahaa on mennyt hukkaan esimerkiksi sotaherrojen herroille maksettuihin suojelurahoihin ja kapinallisille. Ja hyvin pieni summa on mennyt sitten Afganistanin instituutioille. Tämä on ihan totta. Meidän täytyy muuttaa lähestymistapaamme sillä tavalla, että tasapainotamme näitä ehdotuksia niin, että tuki annettaisiin suoraan karsainhallinnolle, keskushallinnolle, niin että sitä voitaisiin vahvistaa ja sitä kautta ehkäpä voisimme myös paremmin katsoa, miten tätä tukea jaetaan, mutta tämän tuen tulee mennä kansainvälisiltä tukijärjestöiltä suoraan paikallisille toimijoille. Toistaiseksi kukaan ei ole onnistunut rakentamaan Äh, vahvaa keskushallintoa, koska Afganistan on aina ollut äh, valtio, jossa on ollut hyvin vahva paikallinen äh, klaaneihin perustuva järjestelmä, enkä usko, että mekään tätä voimme muuttaa. Mitä sitten tulee huumeisiin? Vuosi vuoden jälkeen neuvoston ja komission edustajat tulevat tänne AFET-valiokuntaan ja aina minä kysyn heiltä saman kysymyksen. Miten voi olla mahdollista, että Afganistan yhä vielä on oppiumin suurin tuottaja ja että sitä sieltä syötetään Euroopan markkinoille. ja että tämän huumekaupan kautta on myös äh, rahoitettu terroria ja sitten sota terrorismia vastaan on jättänyt tämän huumeiden viljelyn taas toiselle sijalle. Haluaisin tehdä henkilökohtaisen huomion. Minä äh, vastustan näiden unikkopeltojen myrkyttämistä, koska joka tapauksessa siellä on unikko viljelijöitä, jotka kieltäytyvät luopumasta siitä ja ottamasta mitään muuta viljeltäväksi. Ja sen vuoksi minusta meidän pitäisi nyt miettiä, millä tavalla me toimimme tässä. Sitten vielä lopuksi poliisikoulutuksesta. Esittelijä on puhunut ainoastaan Afganistanin poliisista joukoista eikä armeijan joukoista. Armeijan koulutuksessa on tehty paljon edistysaskelia ja ne osallistuvat nyt hyvällä tavalla liittoutuneiden joukkojen toimintaan ja armeija tulee kantamaan täyden vastuun Afganistanissa vuodesta 2014 lähtien. Edustaja Arlakilla oli oikeus toki jättää tämä aihe pois ja kunnioitan toki hänen valintojansa, olen nähnyt tarkistuksia, jossa pyritään ottamaan tämä aihe esiin. Mutta muutamalla tarkistuksella minusta tässä ei voida kuitenkaan palauttaa armeijan ja poliisin välistä tasapainoa. Poliisin koulutuksesta haluaisin sanoa, että armeija ei voi kouluttaa poliisia. Sen vuoksi Naton armeija tai Naton alaisuudessa ei voida hoitaa poliisien koulutusta. Yksityiset yritykset eh, eivät ole toimineet eh, hyvällä tavalla ja tehokkaasti. Yksityisten yritysten käyttäminen täytyy lopettaa, ei välittömästi, mutta heti kun sen on mahdollista. Odotamme tuhat kuntaa eh, uutta poliisia, poliisia maahan ja sen jälkeen ehkä näitä yksityisiä yrityksiä ei enää tarvita koulutukseen. Mitä tulee rekrytointiin, niin se, että pitäisi, kaikilla pitäisi olla lukutaito, ei välttämättä ole realistista. Me puhumme tässä sadasta tuhannesta ihmisestä. Me tarvitsemme myös äh, muita viranomaisia ja armeijaa. Kaikki tarvitsevat lukutaitoisia ihmisiä. Voimmeko löytää niin paljon lukutaitoisia ihmisiä Afganistanista? Ehkäpä parempi olisi sana, käyttää sanamuotoa, että äh, etusijalla olisivat ihmiset, joilla olisi peruslukutaito. Ja sitten katsotaan, miten käy. Sitten eh, herra Arlakin kommenteista. Ehkäpä minä nyt tässä olen ne kaikki kattanut ja olen ottanut huomioon hänen viisi kommenttiaan liittyen tiettyihin tarkistuksiin, joita ei voida hyväksyä tai jotka ovat hyväksyttävissä vain eh, pitkin hampain – Osasta olen samaa mieltä, muilta osin ehkäpä voimme löytää keinoja hoitaa asia. Tiettyissä asioissa hän on toki oikeassa. Ja toivottavasti teemme hyvää työtä ensi viikolla, kun pyrimme löytämään yhteisen pohjan niin, että tällä mietinnöllä olisi mahdollisimman paljon kannatusta. Kiitos. Kiitoksia herra Noiser. Sitten. Ja nyt haluaisin muistuttaa, että kello 10.30 pistää lopettaa tämä, koska silloin ulkoasiaministeri Pakistanista tulee paikalle. Yeah. Kiitoksia puheenjohtaja. Mä voin... Minä haluaisin ryhmän varjoesittelijänä ensinnäkin kiittää edustaja Arlakkia sydämellisesti. Tämä ei ole nyt mitään tällaista kohteliaisuushöpinää, vaan tämä on todellakin perusteltua sen vuoksi, että edustaja Arlakki on laatinut mietintönsä suurella asiantuntemuksella. Olen kiitollinen myös siitä, että meidän ryhmämme tarkistuksista suurin osa on vakuuttanut teidät. Olette siis hyväksyneet suurimman osan meidän argumenteistamme ja että olette olleet avoimia argumentoinnille. Ja ne pienet erot, mitä tässä on, niin kyllä me varmasti nekin saamme ylitettyä. Olin varjoesittelijänä myös kehitysyhteistyövaliokunnassa ja uskoakseni sen valiokunnan tarkistukset on hyvällä tavalla otettu mukaan Arlakin mietintöön. onko meillä nyt sitten uusi strategia vai uusi Afganistanin politiikka. Minusta sillä nyt ei ole ratkaisevaa merkitystä, mutta tämä mietintö on mielestäni enemmän kuin pelkkä toimintasuunnitelma. Tämän mietinnön suuntaan me olemme hyvin tyytyväisiä sen vuoksi, että siinä käsitellään Afganistanin tilannetta hyvinkin kriittisellä tavalla, eikä esitellä tätä tilannetta mitenkään ruusun punaisena. Minusta arvio on hyvin tasapainoinen, jossa on otettu huomioon myös positiiviset äh, tilanteet ilman, että niitä kuitenkaan on kaunisteltu. Tässä mietinnöstä käy myös ilmi, että äh, tässä ei lähdetä sormella osoittelemaan eikä katsota taaksepäin, vaan nimenomaan eteenpäin ja senkin vuoksi voimme käydä hyvää eteenpäin menevää keskustelua. Ratkaisevaa meille on myös se, että tämä mietintö on EU-suuntautunut ja että tässä on otettu esiin myös Euroopan unionin tehtävät ja mahdollisuudet. Me Euroopan parlamenttina olemme vastuullisia ja kärjistettynä voisi sanoa, että me emme ole eh, NATO, sitä huolimatta se, mitä NATO Afganistanissa on tehty, mitä NATO on Afganistanissa tehnyt, se meidän täytyy realistisesti myös huomioida, koska NATOlla on rooli Afganistanissa. Minä sanoin, että tässä mietinnössä on suhtautunut hyvinkin realistisesti tilanteeseen, mutta erityisesti siviili- ja poliittiset vaikutukset on huomioitu. Ja tämä on erityisen tärkeää siksi, että me tarvitsemme sellaista strategiaa, joka 2014 jälkeen pystyy toimimaan, kun sieltä joukot ovat lähteneet. Keskiössä on erityisesti köyhyyden vastainen taistelu, jota Afganissa käynnistettiin jo ennen vuotta 2001. Tätä on tehostettava ja varsinkin vuoden 2014 jälkeen. Sen vuoksi erityinen vastuu on nimenomaan kansalaisjärjestöillä. Niillähän on vuosien kokemukset Afganistanista ja meidän täytyisi muistaa tämä ne avustustyöntekijät siellä ovat ihan yhtä vaarallisessa tilanteessa kuin sotilaat, jotka ovat siellä meidän lähettäminen. Kansalaisjärjestöillä on keskiössä myös erityisesti naisten asema. Ja tässä täytyy sanoa, että naisten tilanne Afganistanissa on toki parantunut, mutta ei ole lähellekään vielä sellainen kuin mitä me haluaisimme. Meidän täytyy auttaa kansalaisyhteisöä yhteis, kansalaisyhteiskunnan rakentamista älykkäällä strategialla niin, että paikalliset viranomaiset saisivat tukea ja ne voisivat olla vahvempia. Ja tämä on mahdollista vain, jos me samanaikaisesti rakennamme ja edistämme oikeusvaltion periaatetta Afganistanissa. Tämä edellyttää luonnollisesti myös sitä, että me järjestämme parempaa poliisikoulutusta niin, että tämä kaikki voidaan tehdä rinnakkain. Ja sitten vielä lopuksi sovintopolitiikasta, johon erityisesti halutaan Taliban mukaan. Meidän täytyy toimia hyvin eriytetysti Talibanin kanssa. Meillä on varmasti kymmenen eri Taliban-ryhmää on äh, talibaneja, äh, jotka eivät äh, mitenkään lähde mukaan enää yhteistyöhön, ovat täysin menetettyjä. Sitten on ihmisiä, jotka ovat Taliban joukossa Talibanin painostuksesta. Ihmiset, jotka sosiaalista taloudellisista syistä ovat mukana Talibanin joukoissa, nämä, näihin meidän täytyy erityisesti kohdistaa huomiomme. Mutta mikäli me haluamme käynnistää sovintoprosessin, niin silloin se onnistuu vain yhdessä Talibanin kanssa. Ja vielä lopuksi olen kiitoinen tämän mietinnön suuntauksesta sen vuoksi, että siinä otetaan huomioon myös meidän pyrkimyksemme ja ajatuksemme. Ja toivon, että hyvä yhteistyö ensi viikolla ja lokakuun lopussakin jatkuu niin, että me saisimme parlamentissa laajan enemmistön tämän mietinnön taakse. Very much. Now Mr. please. herra Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun saksaa ja haluaisin pyytää anteeksi ryhmämme äh, muilta kollegoilta ja varjoesittelijöiltä, jotka ovat vielä koulutuspäivillä ulkomailla. Me tuemme tuota lähest, mietinnön lähest, esittelijän lähestymistapaa ja haluaisimme kiittää häntä siitä ja myöskin yrityksestä uudelleen määritellä Euroopan unionin politiikka Afganistanin liittyen ja myöskin siellä olevan kansainvälisen yhteisön tilanteen, mitä tulee turvallisuustilanteeseen ja sosioekonomiseen tilanteeseen. Tämä vie hyvin eteenpäin myös kysymyksen, miten Afganistanin tilanne nähdään EU-jäsenvaltioiden kansalaisten silmissä ja miten voimme saada tukea 27 jäsenvaltiossa kansalaisten tukea uudelle EUn Afganistan politiikalle. Me kaikki tiedämme, että sotilaallinen ratkaisu ja EUn vastustaa sotilasjoukkojen paikallaoloa, äh, kritisoidaan kansan keskuudessa, eli siis tämä suuri ero äh, virallisen politiikan välillä ja e, ja kansalaisten näkökulman välillä tähän turvajoukkojen lähettämisen Afganistaniin. Ja mielestäni nämä neljä suurta osa-aluetta, jotka tästä mietinnöstä löytyvät, nostavat esiin uusia elementtejä, me tuemme niitä olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että sotilaallinen ratkaisu ei ole mahdollinen, mutta tämä myös tarkoittaa, että miten EU voi varmistaa sen, että kansalaisyhteiskuntaa vahvistetaan, että löydetään ei-sotilaallinen ratkaisu maan sisäisiin hyvin syvälle juurtuneisiin ongelmiin. Olen samaa mieltä siitä, että on pohdittava paikallisten ja alueellisten rakenteiden uudelleenrakentamisesta, myöskin oikeusjärjestelmän rakentamista. Minulla oli keskustelu kollegojen kanssa, jotka sanoivat, että sinne juristia lähetetään Afganistaniin keskustelemaan esimerkiksi kilpailuoikeudesta ja niin poispäin, jotta taloudelliset toimijat eh, tuossa maassa saisivat uusia välineitä käsiinsä. Meidän olisi pohdittava myöskin tätä myös kompromissineuvotteluissa, emmekä voisi ehkä eh, hiukan siirtää painospistealueita. Mitä tulee naisten tilanteeseen, voin olla vain edeltävien puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että naisten tilanne ei ole todellakaan parantunut siellä, vaan Päinvastoin naisten tilanne on erittäin vaikea. Eräs kysymys, joka ei ole ollut vielä riittävästi keskiössä, mutta on käsitelty tätä aihetta täällä valiokunnassa ja muissa valiokunnissa. Mikä on energiantuotanto? Eikö alueellinen energiantuotanto ole myös tapa, tie ottaa ihmiset demokraattisesti mukaan elinolosuhteidensa muuttamiseen? Ja tällä tavoin voidaan myös katsoa, miten tämä taloudellinen kehitys, maan sosioekonominen kehitys, miten sitä voitaisiin viedä eteenpäin. En nyt halua puolia pitkään. Mielestäni arvio parlamenttivaaleista, kuten se oli äh, Financial Timesissa Saksassa 20. syyskuuta, on erittäin hyvä äh, yritys saada demokraattisia rakenteita Afganistaniin ei ole jumissa, se on menossa taaksepäin. Äh, turvallisuusongelmien lisäksi on toinen suuri syy alhaiselle osallistumiselle vaaleihin, myös vaalivilppi on syy tähän. Me tarvitsemme uudenlaista politiikkalähestymistapaa, uudenlaista äh, strategiaa Afganistania kohtaan. Me tarvitsemme sen lisäksi myös rehellistä yritystä Euroopan unionin taholta ei-sotilaallisin keinoin viedä Afganistanin äh, yhteiskunnan sisäistä rauhanprosessia eteenpäin. Mr. President. Ensin haluaisin onnitella herra Arlakkia hänen mietinnöstään. Haluaisin sanoa, että periaatteessa olen samaa mieltä hänen lähestymistavastaan ja siitä, että asioita pitäisi kutsua niiden oikealla nimellä ja meidän pitäisi selittää asioita niin, että kansalaiset myös ymmärtävät. Nyt siellä on ollut yhdeksän vuotta presidentti tai tämä kriisi on yhdeksän vuotta, selvästikin militaarinen ratkaisu ei riitä. Rahoja siis käytetään sotilasvarusteeseen, mutta sitä voitaisiin tavallaan uudelleen kanavoida niin, että taisteltaisiinkin köyhyyttä vastaan maassa. Meidän pitää myös myöntää, että meilläkin kuuluu osa vastuusta tässä tilanteessa, ja me ei, me, eikä meidän pitä, pidä jättää Afganistania oman onnensa nojan. Jos vedet, vetäytään pois Afganistanista, sen täytyy tapahtua... Öö, säännellysti ja huolellisesti. Meidän pitää todellakin varmistaa, että myös autamme Afganistania. Tarkistukset, joita on jätetty erityisesti, ne, jotka on tehty 32-33 kohdista, ne ovat hyvä tilaisuus nyt keskustella tästä poliittisesta ratkaisusta, jota yritämme suunnitella. Tässä tarvitaan erityisiä toimenpiteitä eikä vain hienoja lausumia siitä, kuinka juuritaan köyhyys pois Afganistanista. Mielestäni on selvää, että meidän ei pidä sulkea pois mitään poliittisia voimia, jotka haluavat sitoutua rauhan tekoon. Ja olen sitä mieltä, että meidän tod- todennäköisesti pitäisi pyrkiä hajauttamiseen hallinnossa. Meidän pitää ottaa mukaan kansalaisyhteiskunta Afganistanissa ja kaikki ryhmät ovat, ne ryhmät, jotka on pantu sivuun rauhanprosessista, niin pitää erityisesti kiinnittää huomiota pastuneihin. Ja ne, niihin, heidän, heihin pitäisi viitata tässä mietinnössä, koska heillä on erittäin tärkeä rooli tämänhetkisessä kapinoinnissa. Ja kiistatta pastun, pastunilaiset, heidän täytyy kuulla tähän tulevan poliittiseen ratkaisuun. Pitää myös varmistaa vastuullisuus, toiminnassa, koska näin parhaiten taistellaan korruptiota vastaan. Kaikkihan myönnämme, että sitä löytyy valtion rakenteista. Mielestäni on myös tärkeää taistella, ta- tarkastella laajemmin tätä aluetta ja tilannetta laajemmin tällä alueella ja pohtia, miten saadaan aikaan hyvää alueellista yhteistyötä herra Noiser, oman ryhmäni varjoistelija minä ehdotamme, että tarkasteltaisiin kunnollista vesihuoltoa. Se lisää luottamusta ja auttaa Pakistania ja naapurimaita myös. Ajattelen näitä tuhoisia tulvia, joita tapahtui, josta Pakistan on viime aikoina kärsinyt. Meidän pitää auttaa pakistanilaisia tulvapakolaisia, mutta pitää suhtautua myös laajemmin ja analysoida poliittisia ja strategisia seurauksia. Lopuksi vielä Henkilökohtaisesti olen samaa mieltä niistä tarkistuksista, joissa ilmaistaan pettymyksemme hiljattaisiin vaaleihin ja niiden tulokseen maassa, huolimatta siitä seikasta, että monet ihmiset yrittivät tavallaan helpottaa, tehdä tätä asiaa paremmaksi kuin se olikaan. Tässä, tässä kuitenkin tapahtui paljon väärinkäytöksiä ja tällaista parlamentti ei voi hyväksyä. Sitten herra Svoboda, olkaa hyvä. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pidän tätä mietintöä todellakin innovaationa erittäin rohkeana se asettaa uusia painopisteitä. Onko tämä nyt sitten uusi strategia tai olemassa olevan strategian eteenpäin vieminen? Tätä voidaan arvioida eri tavalla. Halutaanko tätä verrata EUn vai Naton strategiaan? Jos sitä vertaa Naton strategiaan, niin se on kyllä uusi strategia. Mm. Natossa on vasta sen jälkeen, kun tämä operaatio aloitettiin, pohdittiin, että mitä siellä oikeastaan halutaan saavuttaa. Jos katson Irakin ja Afganistanin operaatioita, niin ne kyllä ää, äh, ää, äh, romuttivat sen ajatuksen siitä, että puuttutaan tilanteeseen sotilaallisesti, kaadetaan hallitus ja sitten tilanne muuttuu ja ää, äh, maan tilanne paranee. Mutta nyt me olemme opineet, että maan tilannetta ei voida parantaa sotilaallisiin operaatioon tai ainakaan sellaisella sotilaallisella operaatiolla, eh, jonka kohdalla ei mietitä eh, etukäteen, että mitä sillä halutaan saavuttaa ja miten toimitaan sen jälkeen. Eh, Bushin lausuma siitä, että Mission Accomplished-operaatio toteutettu, niin ehm, osoittautui vääräksi tässä tilanteessa. Ei tietenkään tilanne saisi olla se, että loppujen lopuksi tulos on se, että 10-12 vuoden kuluttua me vedämme joukkomme sieltä ja sinne syntyy sama tilanne kuin aikaisemmin. Meidän on asetettava selkeät ehdot Talebanille. Se löytyy mietinnöstä. Minä tarkistuksella olen yrittänyt sitä selkeyttää, keiden Talibanien kanssa haluamme puhua. Täällä on sanottu, että on hyvin paljon eri Taliban-ryhmiä ja on sellaisia, jotka haluavat uudelleen palauttaa sen vallan, jotta joka heillä oli aikaisemmin mukaan lukien se, että ovat terroristien isäntämaana. Ja tämä on todella torjuttava voimakkaasti. Tämähän oli tämän intervention pääsyy ja sitten siihen tuli muita asioita, mitä toivomme. Tietenkin toivomme, että naiset eivät kan, joutuisi pukemaan burkaa päälleen ja että tytöt olisivat tasa-arvoisessa asemassa koulutuksessa, mutta täytyy katsoa, mitä voidaan saavuttaa ja meidän täytyy ehkä olla vähän vaatimattomimpia valitettavasti siinä, mitä äh, haluamme viedä läpi loppujen lopuksi meillä ei näytä olevan muita mahdollisuuksia kuin keskustella niiden Taleban-ryhmien kanssa, esimerkiksi Karsain kanssa, tai Karsain täytyy neuvotella heidän kanssaan, niiden Taleban-ryhmien kanssa, jotka ovat valmiita ottamaan osansa vallasta, mutta noudattamaan kuitenkin tiettyjä demokratian ja tasa-arvon perusperiaatteita. Ei siellä synny samaa demokratiaa kuin täällä, eikä samaa tasa-arvoa kuin täällä, mutta se, että siellä ylläpidetään edes vähintään jotain vähimmäistasoa on tarpeen. En halua lisätä sellaisia asioita, mitä muut kollegat jo sanoivat. Asia, joka meidän on tästä opittava, ja tämä voisi olla eräänlainen periaate kysymys, ei sotilaallista väliintuloa ilman siviilitoimintaa sen jälkeen. E, ja täytyisi olla Euroopan unionin paljon paremmin valmistautunut tähän Euroopan unionin, NATOon ja niin poispäin, niin että jo alkuun otetaan oppia tästä. Minä en tiedä, kuka e, oppi Irakin sodasta ja Afganistanista ja onko siitä pohdittu, että miten tätä toimia tulevaisuudessa. Tämä mietintö on kuitenkin osoitus siitä, että koskaan ei enää pitäisi eh, tuoda, tehdä tällaista sotilaallista interventiota ilman eh, siviilisuunnitelmaa sen jälkeen. Irak ja Afganistankin ovat erilaisia ja muut maat ovat vielä erilaisia. On muistettava maan erityistilante se, että sitä ei huomioitu, oli ehkä katastrofaalisen virhe, joka tehtiin, mutta kokonaisuudessaan tämä on erittäin hyvä mietintö ja mielestäni se on nyt pohjana meidän pohdinnoillemme siitä, miten meidän tulisi toimia samantyyppisissä tilanteissa tulevaisuudessa. Taaleria, pyydän pitämään silmällä kelloa. Tässä on enää vain vartti 20 minuuttia vielä tämä loppuun. Fidel. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän olla olematta Fidel Castro. Hyvät kollegat, täällä on puhuttu monista kysymyksistä, joista olen samaa mieltä. Näin on mahdollista minun puhua varsin tiivistä ja lyhyesti. Tietysti minä haluaisin yhtyä niihin, jotka ovat kiittäneet herra Arlakia tästä työstä. Hän on minustakin tehnyt aivan upeaa työtä, mutta niin kuin täällä on jo huomautettu, pitää huolehtia siitä, että emme uno, että näemme, ettemme näe metsää puilta. Tämä on strateginen kysymys tässä maassa. Strateginen kysymys liittyy siihen, miten voidaan auttaa poliittista prosessia Afganistanissa. Kyseinen poliittinen prosessi tosiaan täytyy olla sellainen, että voidaan lopettaa tämä militaarinen interventio, sotilasinterventio Afganistanissa. Sen pitää loppua toistan. Avainasemassa siinä, että saadaan aikaan hyvä poliittinen prosessi, on, on että tällä hetkellä Afganistanissa on keskitetty hallinto, hallinto Karzai on johtaja, niin kuin EPPn esittelijä sanoi. Tämä ei ole mikään perinne ollut siellä 1830-luvulta tähän asti tällainen ei ole koskaan toiminut Afganistanissa. Afganistan on lähempänä hajautettua hallinnon mallia tai tällaista seka suverenisuutta eri tasoilla maassa. Sama koskee myös hajautettua veronkantoa esimerkiksi tai sotilasoikeuden käyntejä tai sotilasoikeutta ja niin edelleen. En mennyt liikaa yksityiskohtiin kuitenkaan tuen niitä kohtia tekstissä, joissa pyrimme investoimaan enemmän tähän poliittiseen prosessiin ja saamaan aikaan kansallisen sovinnon teon. Ja olen samaa mieltä esittelijän muiden kanssa, että meidän tavoitteemme ovat tässä varsin yksinkertaisia. Me tarvitsemme Afganistanilta sitoumuksen siitä, että pääsevät todellakin eroon al-Qaidasta. Al ja toiseksi meidän pitää taistella opiumituotantoa vastaan. Ja kolmanneksi tarvitaan vähimmäismäärä ihmisoikeuksien kunnioitusta YK ja muiden julistusten mukaisesti. Haluaisin myös ehdottaa, että lopullinen versio tekstissä keskittyy tähän poliittisen prosessin, joka pitäisi johtaa Afganistan uudelle tielle. Kiitos. Mm. Kiitoksia. Sitten Roomesif. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Puhun omaa äidinkieltäni. Haluaisin kiittää edustaja Arlakia hänen analyysistään, joka on hyvin suora. On totta, että meidän täytyy analysoida tätä tilannetta niin, että voimme löytää uuden lähestymisen tavan. Tähän asti lähestymistapa on hyvin avokätinen ja sen vuoksi meidän täytyisikin nyt keskittyä ja katsoa, mitä me teimme väärin. Hän on oikeassa, kun hän sanoo, että meidän täytyy keskittyä oikeuteen, turvallisuuteen, huumeiden tuotannon vastustamiseen ja ihmisoikeuksiin. Meidän täytyy saada väestö mukaan tähän rauhanprosessiin. Minä tulen valtiosta, maasta, joka ei ole kokenut tämän kaltaisia ongelmia, mutta meillä on myös ollut ongelma hajoavan valtion kanssa, joten me tiedämme, mitä, miten täytyy tukea instituutioita, koulutusta, luoda työpaikkoja PK-yritysten kautta muun muassa. Ja että väestö integroidaan tähän mukaan ja että ihmiset saadaan töihin ja sitä kautta pois köyhyydestä. Ja nähdä, mitä etuja kansainvälinen yhteisö voi heille tarjota. Meidän tulee keskittyä myös äh, niihin johtajiin, jotka haluavat tukea rauhanprosessia ja haluavat auttaa meitä neuvotteluissamme Talibanin kanssa, koska uskon, että tämä on ainoa tie kohti todellista rauhanprosessia. Mielestäni tämä mietintö on hyvä askel eteenpäin etsiessämme uutta lähestymistapaa. Kiitos esittelijälle. Commission Mr. Paul Turner. Kiitos sitten komission puolesta herra Paul Turnerdi mm, relex Um. Kiitoksia puheenjohtaja ihan muutamassa minuutissa. Halusin vain sanoa komission näkökulmasta, että me olemme iloisia tästä mietinnöstä, koska se on hyvin suora ja se analysoi hienosti useita ongelmia. Meidän varovaisuutemme liittyy siihen, että Hyvä, nyt emme halua ryhtyä semanttiseen keskusteleen siitä, onko tämä uusi lähestymistapa vai strategia. Me olemme sitä mieltä, että Afganistanille on jo ihan riittävästi strategioita. On kansallinen kehitysstrategia, joka käsittelee köyhyyttä, turvallisuuskysymystä käsittelee ISAF. Meillä ei ole valvontaa, meillä on jo huumeiden vastainen strategia. Ja Kabulin konferenssin jälkeen Afganistanin hallitus on luonut uuden järjestäytymisen klustereihin, joten ne tulee tämän lahjoittajayhteisön alun saada aikaan rakenteita, niin sitä olla, niitä ollaan luomassa. Meidän täytyy nyt katsoa, millaisista rahamääristä puhumme, kun puhumme uudesta EU-strategiasta. Komissio hallinnoima budjettiapu tulee olemaan noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on viisi kertaa vähemmän kuin mitä Japani antaa vuodessa. Jos laskee koko EU-budjetin yhteen, yhteisön hallinnoima budjetti ja jäsenvaltioiden hallinnoima budjetti, niin se on noin alta miljardi euroa vuodessa. Se on vieläkin vähemmän kuin Japani ja Yhdysvallat antavat. Nyt kun puhumme uusista strategioista, niin meidän täytyy ehkä myös muistuttaa itseämme siitä, niistä määrärahoista, joita olemme valmiita tähän investoimaan, koska komissio pyytää jäsenvaltiolta budjettinsa hyväksymistä, niin sen lisäksi meillä on myös jäsenvaltioiden kahdenvälinen tuki, jota parlamentti ei voi valvoa. Meidän täytyy ajatella tätä, kun pohdimme uusia strategioita ja lähestymistapoja. Eräs toinen asia, jonka vielä haluan ottaa esille, on se, että minä en, me emme vastusta joitakin niistä ajatuksista, jotka täällä on otettu esille, mutta olemme sitä mieltä, tarvitaan enemmän kuin vain eh, sen kartoittamista, mitä kansainvälinen yhteisö on tehnyt eh, viimeisen kuuden kuukauden aikana. Ei ainoastaan turvallisuus, vaan myöskin kehitys- ja hallintopuolella. Afganistanilaiset ovat nousseet johtoon, kansainvälinen yhteisö on heidät johtanut johtoon, ei ainoastaan sotilaallisesti liittyen Lissabonin huippukokoukseen ja sen jälkeiseen Naton kokouksiin, jotka järjestetään, vaan eh, yritämme hiukan vetäytyä tästä avusta, jota annamme sen johdosta. Tämä mietintö ei riittävästi huomioi sitä, mikä on jo olemassa ja mitä on vahvistettu viimeisen vuoden aikana. Kuitenkin olemme sataprosenttisesti samaa mieltä siitä, mitä tässä mietinnössä sanotaan naisten oikeuksista, ja kansainvälisen yhteisen varsin voimaton asema, kun se yrittää viedä eteenpäin näitä kysymyksiä. Se on erittäin vaikeaa. Eräs viimeinen kysymys. Tämä äh, kuvastaa niitä ongelmia, joita meillä on. Kansallisia hallituksia viedään eteenpäin tai siis eh, monet sanovat, että Afganistan on tällainen hajautettu eh, valtio, mutta kuitenkin samanaikaisesti on suunnitelmia kouluttaa afganistalaisia viranomaisia paikallisia aluetasolla, mutta kaikki toimii afganistalaisten eh, viranomaisten kautta, koska meille itsellemme on hyvin vaikeaa viedä sinne eurooppalaisia kouluttajia eri provinsseihin joten meillä on jo hyvin paljon yksityiskohtaisia suunnitelmia eri sektoreilla, oli kyse poliisista, paikallishallinnosta, huumeiden vastaisesta toiminnasta, jossa on olemassa jo ministeriö ja strategiakin. Me emme oikein näe, mitä lisäarvoa uusi eurooppalainen strategia toisi, ottaen huomioon, että ne määrät, joita me sinne annamme verrattuna toisiin maihin, ovat hyvin pienet. Ja ottaen huomioon, että lahjoittajien suunnitelmat ovat jo valtaisat ja niistä on sovittu afganistanilaisten kanssa. Ja meillä on esimerkiksi Afganistan kehityssuunnitelma, poliisin koulutussuunnitelma. Tällaisia strategioita meillä on jo, joten nyt meillä on katsottava, miten nämä yhdistämme. Kiitoksia. Kiitoksia lopuksi vielä herra Arlakki. Äh, äh, äh, Ihan vain muutamia huomioita. Herra Kasulides, herra Kasulidisin puheenvuorosta ja muiden komission edustajien muiden puheenvuorosta. Uskon, että tämä lähestymistapa, strateginen kysymys on tällainen nominaalinen kysymys. Tämän nimis, nimi, nimenähän on uusi strategia Afganistanille. E, ei sillä oikeastaan ole väliä, miten tätä kutsumme. Uskon, että otsikkoa ei voida muuttaa. Olen kysynyt sihteeristä komission yksiköltä tätä asiaa, tarvittaisiin neuvotulta neuvoston kanssa niin edelleen, mutta en usko, että meidän pitäisi kiinnittää siihen nyt paljon huomiota eikä puhua siitä. Olen pitkälti samaa mieltä, että mietintö seuraa hyvin maan tilannetta. Olen tavannut tämän Kristallin, olen käynyt Afganistanissa, olen keskustellut näiden ihmisten kanssa ja olen, olen todella hämmästynyt nähdessäni, että he olivat 90 prosenttisesti samaa mieltä siitä, mitä heille kerron ja sanon, koska Mä kristallin strategia on erittäin rohkea yritys, fiksu ö, tapa olla ottaa kaikki pääkritiikin aiheet, joita on tehty niin interventiota vastaan, on nyt ottaa nämä arvostelut huomioon. Pääkohteena oli väestö. He kertovat meille, että yrittävät ymmärtää, miksi menetimme kansan tuen siellä. Ja me vedimme sen johtopäätöksen, että meid, meid, meihin osoitettu, kritiikki, tapa, jolla hoidimme toimi, toimintaa paikan päällä, vieraannutti väestöä johtuen siviiliuhreista. Me ymmärsimme tämän. Ja McChrystal henkilökohtaisesti sanoi, että meidän tavoitteemme on saada aikaan nolla siviliuhreja. Kuulin tämän omin korvin. Hän kertoi kaikille näille ihmisille, että tämän pitää olla filosofiana, kun toimitaan pa- paikan päällä. Joten arvostan sitä, että olet ottanut tämän strategian mukaan tähän mietintöön, eikä meillä ole mitään ongelmaa hyväksy, olla hyväksymättä teidän tarkistuksenne. Sitten lyhyesti komission lausunnosta. Mietinnössä ei väitetä, että pitäisi käyttää euroakaan enempää EUsta tähän. Minun mielestäni, mitä EU ja jäsenvaltiot nyt tekevät Afganistanissa, mitä tulee rahan määrään, on enemmänkin kuin tarpeeksi. Ei tarvita yhtään enempää rahaa, ei todellakaan. Pitää vain järkiperäistää sitä, miten varoja käytämme. Se, että 80 prosenttia näistä varoista ei saavuta afganistanilaisia itseään, silloin pitäisi alkaa ottaa tällainen kyllä vakavissaan. Täällä EU:ssa meillä on 12 prosenttia avusta, joka menee konsultaatioon. 12 prosenttia 300 miljoonasta eurosta vain konsultointitoimiin. Se on aivan liikaa. Meillä on 5-6 prosentin turvallisuuskulut. Samoin juoksevat kulut ovat liikaa. Tässä tullaan ne valtavien summiin, jotka eivät mitenkään hyödytä afganistalaisia, mutta nyt ei ole aika tätä niin paljon kom- kommentoida. Mutta kun ajatellaan, mitä Brasilia Luulan johdolla teki samalla määrällä rahaa Afganistanin avussa. 23 miljoonaa brasilialaista on otettu pois köyhyydestä, siis tässä toimittiin Brasiliassa, suurin piirtein samoilla summilla. Valtava myönteinen vaikutus. Afganistanissa kahdeksan vuoden jälkeen on enemmän köyhyyttä kuin 2002. Täällä ei puhuta suurista varoista, vaan pyydetään vain, järkiperäistään apua ja tu- poistetaan tällaista tuhlausta, joka liittyy siihen, miten kansainvälinen apu toimii. Joten myös kollegat ovat esittäneet tarkistuksia ja pyytäneet parempaa raportointia, parempaa tiedottamista meidän suuntaamme siitä, mitä EU oikein tekee. Ja on ponnisteltu vaatteelliset ja kerätty tietoa, koska tämä on varsin epäjohdonmukainen järjestelmä. Tietoa tulee tipoittain sieltä tai täältä. Pitäisi oppia amerikkalaisilta. Heillä on järjestelmä raportoinnista. Voi mennä nettiin ja kahdessa tunnissa pystyy tietämään, mihin he käyttävät rahaa, millä tavalla. Ja kaikki kongressin asiakirjat löytyvät sieltä myös. Kaikki elementit löytyvät tiedosta. Minulla meni kuukausi, että sain perustiedot itselleni, että sain tätä, mitä me siellä oikein teemme EU-sta. Jäsenvaltiosta ei saa mitään tietoa. On lähes mahdotonta nähdä useampi maiden kohdalla, miten ne varoja käyttävät Afganistassa. Yritin toimia näin oman maani suhteen, mutta ei mitään mahdollisuutta, koska se, miten italialaisia varoja siellä käytetään, se on täysin sekaisin eri budjettikohdissa. On lähes mahdotonta tietää, Mm, on kyseessä vähän 700 miljoonaa euroa vuodessa, jonka Afganistan maksaa Italialle. Ei mitään erotusta siviilirahoituksesta tai sotilasrahoituksesta. Pitää muuttaa tapaa, jolla teemme työtä täällä parlamentissa. Ja yleensä EU-ssa pitäisi tietää, miten, ihmiset pitäisi tietää, miten varoja käytetään. Ymmärrettävällä tavalla pitäisi antaa tietoa näistä kysymyksistä. Ainoa osa mietintöä jossa on yksityiskohtaisemmin tietoja strategista koskee tätä huumeosuutta. Koska kymmenen vuoden jälkeen ei ole kansallista suunnitelmaa poistaa huumekauppaa maasta. Tapasin siellä vastuullisen ministerin ja muita tahoja, eivätkä he pysty saamaan aikaan mitään merkittävää. Tätä tehottomuutta korruptio löytyy aivan huipulta saakka joten ei ole sellaista vastapuolta, jonka voisimme ottaa oikein vakavissamme. Minä ehdottaisin tällaista komiteaa tai jonkaista e- riippumatonta elintä, jos olisi mukaan, mukana afganistanilaisia, mutta jota teknisesti avustettaisiin ja johdettaisiin joku sellainen, johon luottaa sekä kansainvälinen yhteisö että Afganistan. Oli tällainen selkeä viisivuotissuunnitelma ja pyritään asteittain poistamaan kokonaan opimon tuotanto ja käytetään sitten uusia lajikkeita ja mahdollisuuksia viljellä siellä. Kiitoksia. We thank you very much. Kiitos. Nyt on viiden minuutin tauko ennen kuin Pakistan ulkoministeri saapuu. Kiitoksia, että osallistuitte tähän tärkeään keskusteluun tärkeästä aiheesta. Well, welcome to this uh, joint meeting. uh... tätä yhteistä kokoustamme kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa ja Etelä-Aasian valtuuskunnan kanssa. Ja meillä on kunnia ottaa vastaan hänen kunnianarvoisuutensa herra Makrum Sahme, Muut Kureshi, joka on Pakistanin ulkoministeri. Hänen seurueensa kuuluu valtuuskunta jossa on mukana Miss Rova Hinarabanikar, talousasiainministeri, senaattori Zieda Zukraiman ja suurlähettiläs Jalila Badjilani, joka on täällä myös meidän kanssamme. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on ollut korkean tason vierailuja viimeisellä vaal- edellisellä vaalikaudella – ja nämä ovat aina hyviä tilaisuuksia vahvaan mielipiteen vaihtoon, koska tämä asiahan, nämä asiat kiinnostavat kovasti Eurooppaa ja EUta, eikä vain näin. Tässä, tässä on suhde, me, meidän suhteemme Pakistaniin on erittäin tärkeä. Haluaisin ilmaista kaikkien läsnä olevien nimissä näistä eri val- valiokunnasta suurimman myötätuntomme Pakistanin kansaa kohtaan näiden tuhoisien tulvien jälkeen ja jatkuessa. Me tiedämme, että jatkamme huomenna tätä keskustelua ja tämä aihe tulee myös olemaan estyslista, kun keskustelemme korkean edustajan Rova Ashtonin kanssa, joka on tietenkin myös komission on varapuheenjohtaja, ja haluaisin sanoa teille, ja olen varma, että tulette tätä puheenvuorossani käsittelemäänkin, mutta haluaisin kuitenkin kertoa me, meidän intressikohdistamme, ja tämä liittyy myös poliittiseen kysymykseen, suhteet, suhteemme Intiaan ja aivan erityisesti Kashmirin tilanne alueellinen vakaus yleensäkin, erityisesti Pakistanin rooli, kun pyritään sovin, sovinnon aikaansaamiseen Afganistanissa taistelu ääriliikkeitä terrorismia vastaan ja tietenkin eh, ihmisoikeudet. Nyt haluaisin, että te, arvoisa ministeri, pidätte puheenne. Sen jälkeen kollegamme valiokunnasta ja valtuuskunnasta saavat tilanteen osastokeskustelun ja sen jälkeen vielä kysymyksiä ja vastauksia. Herra ministeri on kertonut, että hän on varsin joustava ajankäytön suhteen ja voimme ottaa myös huomioon ihan normaalin työaikamme. Olkaa hyvä, herra ministeri. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja herra Deva, kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja rova Jean Lambert, joka johtaa Etelä-Aasian valtuuskuntaa. Arvoisat jäsenet kaikista näistä arvokkaista Euroopan parlamentin valiokunnista. Haluaisin aluksi kiittää teitä, että olette antaneet minulle tilaisuuden jakaa kanssanne joitakin näkemyksiä näistä kysymyksistä, jotka juuri otette esille tämän päivän keskustelussamme. Puheenjohtaja kertoi minulle, että viimeinen pakistanilainen henkilö, joka täällä oli, oli entinen presidenttimme. Ja silloin esittiin varsin kovia kysymyksiä hänelle. Voin siis kertoa, että olen annan teille myös todellakin runsaasti aikaa grillata myös minua. Minulla on kyllä aikaa täällä olla. Nyt aluksi haluaisin kertoa teille, että Pakistanin, Pakistanin näkemyksistä sen suhteista EU-hun. Me pidämme näitä suhteita erittäin tärkeinä. Me olemme halunneet tiivistää nostaa näitä suhteita korkeammalle tasolle. EU on tärkeä kauppakumppani Pakistanille ja Meillä on myös paljon pakistanilaisia ihmisiä, jotka elävät Euroopassa. Että meillä on moniakin eh, intressikysymyksiä Euroopassa ja olen iloinen voidaan myöntää, että eurooppalaiset ovat myös myönteisesti reagoineet, ottaneet mukaan pakistanilaisia eh, toimintaan ja te arvostatte pakistanilaisten kontribuutiota kun taistellaan ääriliikkeitä ja terrorismia vastaan. Ja tämä näkyy siinä, että nämä, järjestettiin tänä vuonna nämä kaksi korkeata, korkean tason tapaamista. Tämä on selkeä suhteiden tiivistämistä, olemme tästä erittäin iloisia. Haluaisin myös kiittää teitä ulkoasiain ja kehitysyhteistyövaliokunnan jäseninä solidaarisuuden ilma- ilmauksesta pakistanilaisille erityisesti näiden ennalta näkemättömien tulvien edessä, josta kärsimme, kuten te kaikki tiedätte. Meillä on erittäin tuhoisia, katastrofaalisia tulvia maassa, ja ne ovat vaikuttaneet 20 miljoonaan ihmiseen. Miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa ja muuttamaan muualle maassa. Heidän on täytynyt pelastaa, antaa hätäapua – ja muuta apua. Joten humanitaarinen apu, jota EU myöntää. Ja tämän lisäksi konsensus, joka saatiin aikaan epävirallisessa ulkoministeriöiden kokouksessa ja sitten mm, Eurooppa, mm, Euroopan neuvostossa. Ja annettiin, pyrittiin auttamaan taloudellisessa vakauttamissa maassa. Nämä kaikki toimenpiteet ovat äärimmäisen arvostettuja Pakistanissa. Ja tämä on lähtenyt niin valtavan myönteisen viestin pakistanilaisille, jotka ovat teidän kumppaneitamme, kun taistellaan ääriliikehdintää terrorismia vastaan. Ja monet EU, monilla Euroopan mailla on alueella joukkoja, anteeksi, he ovat siellä läsnä, ja tietenkin teitä kiinnostaakin tämä alueellinen vakau, vakaus ja vakauttaminen. Jakaisin teidän kanssanne ihan lyhyen aikaa konsensuksen, jota demokratian valittu hallitus kaksi ja puoli vuotta sitten alkoi rakentaa Pakistanissa. Taistelu terrorismia vastaan on nyt jatkunut jo lähes kymmenen vuotta ja Pakistan on ollut Naton liittolainen, EUn ja USAn liittolainen tässä taistelussa. Meidän joukkomme ovat olleet mukana taisteluissa näitä vastaan, mutta meiltä on puuttunut kuitenkin poliittista osallisuutta tässä taistelussa. Ja mitä hallitus Pakistanissa on tehnyt, on, se on antanut tällaista poliittista omistajuutta me olemme avoimesti keskustelleet parlamentissamme ja myös parlamentin ulkopuolella ja tulleet siihen johtopäätökseen, että meidän täytyy ottaa itsellemme tämä taistelu omanamme, niin kuin olemme tehneetkin. Ja tulos on siinä, että viimeisen kahden puolen vuoden operaatiot ovat olleet järkiperäisempiä, tuloksellisempia ja varsin onnistuneita myös. Ja maailma on sen myös myöntänyt ja tunnustanut. Tähän liittyy kylläkin taloudellinen hinta, jonka olemme joutuneet maksamaan tästä taistelusta johtuen. Tietenkin tulva tilanne on sellainen, mitä kukaan ei pystynyt ennustamaan. Sehän alkoi vasta kolme kuukautta sitten. Mutta taloudellinen vaikutus tästä liittolaisuudesta on varsin ilmeinen. Pääoman pako, investointien puute, koska turvallisuustilanne kerran on mikä on, ei haluta matkustaa Pakistaniin tapaamaan siellä asiakkaita esimerkiksi, niin tällainen hinta on meille sitten tästä tullut. Ja me olemme myös perineet aika hankalan talousen tilanneen silloin, kun tulimme hallitukseen. Kaikki makrotaloudelliset indikaattorit eivät suinkaan olleet niin vakaita kuin olisi pitänyt olla. Tämän kaiken lisäksi meihin iski globaali taantuma, joka vaikutti tietysti teihin ihan niin kuin meihinkin. Rahoituskriisi, rahoitusmarkkinoiden kriisi, öljyn hinnan nousu ja niin edelleen ja niin edelleen. Joten meidän taloudelliset vaikeutemme moninkertaistuivat, kun uusi demokraattinen hallitus tuli valtaan. Me olemme tehneet joitakin vaikeita poliittisia päätöksiä, ne ovat olleet tuskallisia poliittisia askeleita, olemme lisänneet erilaisia maksuja, olemme vetäneet pois tukia ja tämän tulos on ollut siinä, että olemme pystyneet pitkälti estämään taloudellisten indikaattoreiden huononemisen, olemme saaneet inflaatiota alaspäin, olemme pystyneet saamaan budjettivajetta tasapainoon, olemme pystyneet vähentämään kauppavajetta, ja ihmisten määrä, jotka elävät köyhyys, köyhyyden alapuolella, he ovat myös, heitä on myös vähennyt. Mutta tietenkin tulvatilanne ei tässä mitenkään ole auttanut. Itse asiassa edistysaskelet, joita otettiin, niin tässä on kärsitty tämä takaisku. Ja me olemme nyt kaksinkertaistamaan ponnistelut, jotta pääsemme takaisin tähän aiempaan parempaan tilanteeseen siitä vielä eteenpäin. Mitä tulee markkinoille pääsyyn? Pakistan sai helpotusta EUlta aiemmin GSP Plus-suunnitelman kautta, tullietuisuusjärjestelmän kautta. Tämä on auttanut kansantaloutta. Näin on saatu vientiä tehostettua e- Eurooppaan, EU-hun. Ja tämä sitten umpeutui tämä helpotusajanjakso. Ja on voitu nähdä huomattava lasku viennissämme EU-hun silloin kun vienti vähenee, se koskee meihin rankasti, koska olette meidän suurimpia kauppa, kauppakumppaneitamme. Joten tässä on nyt esimerkki siitä, että jos haluatte auttaa meitä taistelemaan terrorismia ja ääriliikkeitä vastaan, niin yksi keino näin tehdä on saada, tehdä Pakistanista va- taloudellisesti vakaampi. Jos olemme vakaita taloudellisesti, voimme tarttua köyhyyskysymyksiin. Jos olemme taloudellisesti vakaita, pystymme investoimaan niihin sektoreihin, joita aiemmin on laiminlyöty, kuten terveydenhoito, koulutus. Jos ajatellaan ääriliikkeiden kanssa toimimista niin, ja niitä vastaan taistelua, niin pitkän aikavälin ratkaisu ongelmaan on koulutus. Meidän pitää kouluttaa ihmisiä, pitää estää lukutaidottomuutta, koska me olemme nähneet, että ne alueet, tai väestöryhmät, joissa on suurta luku, luku, lukutaidottomuutta ja suurta köyhyyttä, se on tämä kasvualusta ääriliikkeelle ja terrorismille. Ja tällä investoinnilla koulutuksen on pitkän aikavälin vaikutus. Näin voidaan vakauttaa tilannetta, mitä tulee tähän kapinointiin. Markkinoille markkinapääsyn helpottaminen olisi varsin hyödyllistä ja se auttaisi kansantalouttamme ja olen iloinen että tämä on otettu, tai tätä ollaan nyt pohtimassa ulkoministerit epävirallisessa kokouksessaan totesivat ja luvat yhteisymmärryksen, että tämä todellakin myönteisesti vaikuttaisi Pakistaniin. Ja se myös edistäisi EUn strategisia intressejä Pakistanin suhteen. Nyt ihan puoli minuuttia puhuisin sisäistä tilanteesta Pakistanissa. Sitten kun hallituksemme tuli voim- valtaan, on tehty erilaisia poliittisia aloitteita. Ensinnä vaalit. Vaaleissa tunnustettiin, ne tunnustettiin kansallisesti ja kansainvälisesti ja kansallisesti ne olivat uskottavat vaalit. Ja ne hyväksyttiin. Hallitus, jonka kanssa nyt olette toimimassa, on demokraattisesti valittu legitiimi hallitus toisin kuin tämä aiempi hallitus, Pakistanissa. Me olemme pitä, pitäneet haasteet näkyvissä ja olemme pyrkineet poliittiseen sovintoon. Ja tämän takia Monet aikaisemmat vastustajamme ovat nyt kumppaneitamme, koska haasteet ovat valtaisia ja, ja meidän täytyy koota resurssimme yhteen, että voimme tähän tilanteeseen vastata. Me onnistuneesti saimme aikaan kokoomushallituksen, ja otimme huomioon eri maan osat. Kun tulimme virkaan, oli ollut tällainen juristien liikehdintä meneillään ja he vaativat, että tuomarit, jotka sanovat potkuut, palautettaisiin virkoihinsa. Näin on siis tehty aikaisemmalla aikaisemman hallituksen aikana, ja me onnistuimmekin palauttamaan heidät virkoihinsa. Oikeuslaitos on saatu myös riippumattomaksi, ja tällä hetkellä Pakistanissa meillä on erittäin riippumaton toimiva oikeusjärjestelmä. Tämä on nyt oikeastaan ensimmäinen poliittinen hallitus, joka osoittaa paljon kärsivällisyyttä ja sallii, tai sallii median, myös sähköisen kuin painotonkin median riippumattomuuden, koska me demokraatteina myönnämme, että tämä on ennakkoedellytys demokratian toiminnalle. Jos me uskomme demokraattiseen kulttuuriin, jos me uskomme demokraattisiin arvoihin, silloin riippumaton toimiva tiedottaminen on myös ratkaisevan tärkeää. Ja tämä taas auttaa antamaan yhteiskunnan syrjäytyneille tahoille äänen. Monet asiat, joita ei aikaisemmin voitu ottaa esille, nyt ne otetaan esille, niihin puututaan. Tämä liittyy myös vastuullisuuteen ja edistää avoimuutta järjestelmässä ja jälleen erittäin myönteistä kehitystä. Sitten oli jo, tehtiin joitakin perustuslaisia muutoksia, joita tehtiin perustuslakiin aivan erityisesti 17 tarkistukseen, joka on vääristänyt balanssia demokraattisessa järjestelmässä. Meillä oli tällainen hybridijärjestelmä, ei ollut kyseessä parlamentaarinen eikä presidenttijohtoinenkaan järjestelmä. Avoimen keskustelun kautta tarvitsemme kahden kolmasosan enemmistön, jos haluamme muuttaa mitenkään perustuslakia. Meillä ei poliittisilla puolueena ollut tällaista mahdollisuutta, joten käytiin vilkasta keskustelua parlamentissa, ja teitä varmasti hämmästyttää kuulla, että perustuslailliset muutokset, joita ehdotettiin, esitettiin hallituksesta, ja ne hyväksyttiin yksimielisesti, siis yksimielisesti, ei vain kahden kolmasosan enemmistöllä, ja näin tehden poistimme kaikki vääristymät perustuslaistamme, jotka siellä olivat, oli aikaisemmin ollut muiden hallitusten toimesta, sotilashallitusten toimesta. Sitten toinen huomattava poliittinen kehitys, jota on tapahtunut Pakistanissa, liittyy siihen, ettei ollut minkäänlaista juridista järjestelyä, millä jaetaan voimavaroja keskustan ja alueiden kesken, valtionhallitusten ja provinssien kesken. Ja me pyrimme tällaisen, olemme toimineet tällaisen väliaikaisen pohjalta viimeiset 19 vuotta. Ja sitä kautta, että saimme, annamme edustuksen myös provinsseille ja federaalihallinnolle ja sitten neuvot, suunniteltiin uusi kansallisten varojen jakojärjestelmä. Ja tästä nämä neuvottelut onnistuivat ja ihmiset olivat yhtä mieltä. Ja nyt olemme saaneet aikaan seitsemännen Of... Seitsemännen voimavarojen jakaisun. Nämä varat menevät keskushallituksiin, nämä tulot ja varat menevät provinssilla. Siis jako on nyt selvä. Tämä on myös huomattava poliittinen ilmiö Pakistanissa. Nyt vielä lisäisin, että olemme luoneet myös uudenlaisen foorumin, jota kutsutaan Pakistanin demokratian ystäviksi. Ja tämä foorumi tapaa huomenna. On ministeritason kokous. Miksi olemme luoneet tällaisen foorumin? Raison d'être tämän takana on kehittää kumppanuutta, ystävyyttä Euroopan maailman demokraattisten maiden ja kanssa jakaen demokraattiset arvot. Ja tämän foorumin kautta voidaan, ymm, tai tämän foorumin pitää ymmärtää e-, e-, tärkeitä kysymyksiä ja huonoita puolin ja toisin. Olen, istumme siellä ystävinä, kumppanin, tartumme näihin hankalinkin kysymyksiin ja olen sitä mieltä, että tämä, tästä foorumista on tulossa varsin kiinnostava keskustelufoorumi. Monen tyyppisiä politiikkoja siellä kehitetään. Meillä on maassa valtava energiatoimitusvaje ja tätä kautta olemme saaneet aikaan uudenlaista energiaraportointia, jota foorumi on tukenut. Sitten on muitakin kysymyksiä, joista siellä keskustellaan, mutta en nyt mene yksityiskohtiin. Mutta foorumin kautta olemme luoneet diplomaattista tilaa maahan, josta on mielestäni suurta hyötyä. Sitten niihin kysymyksiin, puheenjohtaja, jotka te otitte esille suhteemme Intiaan esimerkiksi. Pakistanilla ja Intialla on ollut tällaisia ratkaisemattomia kysymyksiä vuodesta 1947 jälkeen, silloin kun meidän valtiomme muodostui ja syntyi. On ollut yhteenottoja, on ollut myös sotaa, olemme olleet myös sodassa erinäisiä kertoja. Mutta tämä demokraattisesti valittu hallitus on sillä kannalla, että meidän täytyy oppia elämään hyvinä naapureina. Ja molemmat puolet vain voivat voittaa, jos suhteet normalisoidaan. On tiettyjä kysymyksiä, joita ei voida ohittaa. Emme voi panna näitä maton alle. Mutta meidän pitää kuitenkin sopia ratkaisumekanismeista ja paras ratkaisumekanismi on rauhanomaisesti neuvoteltu tie ulos. Dialogi on ainoa tie eteenpäin ja tästä olemme sopineet kahden pääministerin kesken ja myös kaksi ulkoministeriä ovat saaneet tehtäväkseen edetä, jotta poistetaan luottamusvajetta ja lisätään luottamusta ja pyritään etenemään kaikissa näissä ratkaisemattomissa kysymyksissä. Olemme neuvotelleet, me olemme puhuneet, ne keskeytettiin hetkeksi aikaa, mutta onneksi molemmat osapuolet päättivät jatkaa keskustelua. Intian ulkoministeri vieraili Pakistanissa heinäkuussa ja meillä oli erittäin hyvää keskustelua. Minut on kutsuttu nyt Intiaan. Vierailen Delissä ja odotan tätä vierailua suurella mielenkiinnolla. Ja meillä on laadittu tällainen paketti, josta saattaa olla hyötyä molemmin puolin. Se on eteenpäin katsova toimenpidepaketti ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nyt yhä enemmässä määrin ymmärretään molemmin puolin rauhan merkitys. Vaaditaan suhteiden vakauttamista ja normalisointia ja koko alueen rauhaa nähdään tärkeänä. Kasmir on tietenkin tällainen ratkaisematon kysymys. Se on ollut ongelmakohta ja viime aikoina Siitä puhutaan paljon kansainvälisessä mediassa. Puhutaan tietyistä ihmisoikeusrikkomuksista Kashmirin alueella. Mutta myönteinen asia tällä kertaa on siis Pakistan voi väittää, mutta ei ole kyse vain Pakistanista. Kansainvälinen mielipide ja yleinen mielipide myös Intiassa älymystön parissa parlamentin jäsenessä yliopistomaailmassa. Nyt ensimmäistä kertaa kaikki tunnustavat, että tämä lev- levottomuus on, johtuu alueen tilansa. Tämä on huomattavaa kehitystä. Siis on kotikutoinen kriisi tavallaan. Eikä tässä syytä nyt valtavat Pakistan. Yleensä me syytämme heitä ja he syyttävät meitä. Se on tällaista nokkapokkaa. Mutta nyt molemmat puolet ovat kypsymässä ja pystyvät tunnustamaan, mikä on realiteetti paikan päällä. Ja ovat valmiita myös auttamaan toisiaan, tarttumaan näihin haasteisiin ja paikalla valitsemiin todellisuuksiin. Joten tämä on haaste, haastava kysymys ja haluaisimme, että Kasmerin johto otetaan mukaan neuvotteluihin niin, että asiat sitten ratkaistaan rauhanomaisesti ja poliittisesti. Ongelmahan on poliittisluontoinen ja Mahmoud Singh, Intian pääministeri, on tämän puheenvuoroissaan tunnustanut, että tämä on poliittinen ongelma. Se tarvitsee poliittisen ratkaisun. Ja jos näin tähän tämän suuntaista liikettä on olemassa, niin Pakistan enemmän kuin mielellään näkee tällaisen tilanteen kehittyvän Kasmirin miehityllä alueella. Ja haluaa, että tilanne paranee Afganistanista, kun hallitus tuli voimaan. Suhteet Afganistaniin olivat aika kireät Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana on saatu aikaan se, että kaikkialla mielestäni tunnustetaan se, että Afganistanin suhteet ovat parantaneet huom- parantuneet huomattavalla tavalla. Emme vielä osoittele sormelle, emme syyttele toisiamme. Meillä on hyvä neuvotteluyhteys, parempi kuin koskaan aikaisemmin kaikilla tasoilla, poliittisella tasolla, tiedustelutasolla, sotilastasolla, nyt on enemmän valtuuskuntavierailuja puolin ja toisin parlamentaarisia valtuuskuntia vieraille. Juuri hyväksyimme uuden kauttakulkukauppasopimuksen Afganistanin kanssa. Olemme allekirjoittaneet kaksi uutta järjestöä, jotka koskevat kahdenkeskistä yhteistyötä, jotka ylittävät terrorismi, terrorismin aiheena. Siellä puhutaan ö, tule, tulevaisuuden rakenteiden kehittämistä suhteessa Afganistanin kanssa ja me olemme tukeneet kaikkia kansainvälisiä ponnisteluita vakauden ja rauhan puolesta Afganistanissa ja viimeisin oli Lontoon konferenssi. Tehän tiedätte, oikeastaan siis kaikki Euroopan unionin ulkoministeri ovat paikalla. Pakistan on tukenut yleistä suuntaa ja strategiaa, joka siellä hyväksyttiin yhdessä konsultoidessa liittolaisten kanssa. Olemme myös ryhtyneet tiettyihin hankkeisiin, jo, jotka mielestämme parantavat Me edelleen. Afganistanin kanssa haluamme myös kehittää tie- ja rautatieyhteyksiämme Afganistanin kanssa. Ja olemme myös tarjonneet apua sovintoprosessissa luonnollisesti Tämä, tästä, tämä täytyy koskea ennen kaikkea Afganistanissa. Heidän pitää tätä prosessia johtaa, mutta me olemme valmiit avustamaan, koska tässä on tällainen kvalitatiivinen ero Pakistanin suuntaan, joka on se, että tällä hetkellä Pakistanissa tunnustetaan se, että emme voi saada rauhaa ja vakautta Pakistanissa, ellei rauhaa ja vakautta ole olemassa myös Afganistanissa, joten meidän intressimme ovat yhteen kietoutuneet. Ja tämä on saanut aikaan muutoksen ajattelussa ja koonnut kaksi maata yhteen. Me teemme paremmin yhteistyötä, me ymmärrämme toisiamme paljon paremmin. Te puhuitte ääriliikkeiden vastaisesta, taistelusta, terrorismin vastaisesta taistelusta. Tässäkin olemme onnistuneet kääntämään yleistä mielipidettä Pakistanissa ääriliikkeitä terrorismia vastaan. Tällä hetkellä kansalaisyhteiskunta, mitä nyt lukonta muutamia ääriuskonnollisia liikkeitä, mutta yleinen poliittinen konsensus on vas- ääriliikkeitä ja terroristisia hankkeita vastaan. Ja me olemme edenneet monissa yhteyksissä. Sitten ihmisoikeudet. Tämä kuuluu hallitukselle, joka on vastuullinen kansallista suhteen. Meidän pitää aina järjestää vaalit tiettyyn ajanjaksona ja tällä hetkellä meillä on erittäin riippumaton vapaa, vapaat tiedotusvälineet ja riippumaton oikeusjärjestelmä, ja tällä hetkellä johdossa on puolue, jota varsin pätevästi johti nainen, tehän tiedätte, Benazir Bhutto. Te voitte ymmärtää, että meillä on edistyksellinen, liberaalinen, demokraattinen johtajuus, hallitus, joka haluaa antaa, kun, kunnioittaa vähemmistöjä, antaa naisille oman ansaitun paikkansa ja tunnustaa heidän panoksensa ja haluamme tarttua myös ihmisoikeusongelmiin ja olemme hyväksyneet tällä hetkellä kaikki 27 kansalli, eh, kansainvälistä ihmisoikeussopimusta, jotka ovat tietysti tärkeitä myös EUlle. Joten tälläkin saralla mielestäni edistystä on saatu aikaan. Joten lopuksi sanoisin, että meillä on haasteita, meillä on vaikeuksia. En väitä, että kaikki on ratkaistu. Ei. Paljon täytyy vielä tehdä, mutta olemme alkaneet liikkua eteenpäin kaikilla niillä alueilla, jotka ovat tärkeitä myös EUlle ja jotka ovat tärkeitä Pakistanille. Joten tällä hetkellä Olemme luoneet perustan pitkän aikavälin kumppanuudelle EUn kanssa, jota pidämme erittäin tärkeänä Pakistanilla. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin nyt pyytää Rova Lambertia puhumaan ja sitten herra Devaa ja sitten kaikki puhujat, jotka ovat listallani. Edustaja Lamberts. Thank you very much, Foreign Minister, for that. Kiitoksia ulkoministeri tästä hyvin äh, kattavasta selvityksestä siitä, mitä Pakistanissa tapahtuu tällä hetkellä, äh, nyt kun parlamentti ja hallitus on demokraattisesti valittu. Kuten ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja sanoi, me kaikki olemme hyvin pahoillamme siitä, mitä Pakistanin kansalle tapahtuu tällä hetkellä ja nämä jatkuvat ongelmat, jotka johtuvat tulvista ja ihmisten siirtämisestä tätäkin ennen. Muutama kysymys liittyen kansainväliseen tukeen tulvien jälkeiseen jälleenrakentamiseen. Yksi kysymys, joka on nostettu esiin, on ollut avoimuus ja vastuullisuus äh, tämän kansainvälisen äh, rahoituksen suhteen ja haluaisin nyt kysyä teiltä, että miten sitä käsitellään. Toiseksi parlamentin näkökulmasta Pakistanissa oltiin hyvin huolestuneita siitä, että demokraattisesti valintut elimet monelle ovat näkymättäviä, eivät olleet paikan päällä, kun tulvatuhot syntyivät. Ja voisitteko kommentoida sitä, miten tämä on vaikuttanut kansalaisten näkemykseen parlamentista ja hallituksesta? Ja sitten kolmanneksi liittyen tähän ja yleiseen kehitykseen, miten ollaan edistytty paikallishallinnon saralla, koska me olemme tietenkin hyvin kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu kansallisella tasolla, demokratian kehittymisessä, mutta myöskin miten tämä siirtyy ruohonjuuritasolla, koska siellä talouskehitys tulee jälleen nousemaan jälleenrakennusprojektien seurauksena ja niin poispäin. Joten miten vahvistetaan alueellista hallintoa? Kiitos eh, puheenjohtaja. Arvon ministeri, suruvalittelut tai kehitysyhteistyöltä tragediasta, joka maatanne on kohdannut. 21 miljoonaa ihmistä on joutunut tästä ongelmiin, 11 miljoonaa suuriin ongelmiin ja sadat tuhannet ihmiset kuolivat. Euroopan unioni on antanut 400 miljoonaa euroa ja komissio noin 150 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun. Kehitysapu on sitten toinen asia, mistä vielä keskustellaan. Ja Karl de Hyht viime viikolla ilmoitti 900 miljoonasta eurosta kauppatukia niin, että te voitte tuoda EU-hun tuotteitanne ilman tulleja muuta kuin puuvillalle. Kaikkea muuta te voitte tuoda ilman veroja tulleja niin, että voimme auttaa teitä maatanne tässä hankalassa tilanteessa. Minä olin Sri Lankalla sinä päivänä, kun tsunami iski sinne kahdeksannessa kerroksessa ja näin, mitä kaikki alapuolella tapahtui ja se oli dramaattinen tilanne minun elämässäni vain osoittaakseni, että ymmärrän, mitä teidän maassanne on tapahtunut ja miten se vaikuttaa teidän elämäänne. Yksi asia, mikä mielestäni on kuitenkin ikävä asia ja jonka olen nyt useasti nähnyt tapahtuvan, eikä minulla ole tähän vastausta, on se, että kun Tsunami iski Indonesiaan ja Sri Lankaan. Noin 4 miljardia dollaria kerättiin äh, Euroopassa tavallisten ihmisten joukosta. Ja 5 miljardia Indonesialle, siis ihan tavallisilta ihmisiltä, ei miltään toimielimiltä, vaan ihan Matti Meikäläiset keräsivät kadulla tämän. yrittääkseen helpottaa tilannetta ja tämä sitten kerättiin rahastoihin. Jos nyt sitten verrataan näitä tilanteita, Sri Lankan tsunami koski 600 000 ihmistä ja jonkin verran ihmisiä katosi, mutta teidän maassanne miljo, tämä koski miljoonia ihmisiä, 21 miljoonaa ihmistä. Mutta maailmanlaajuinen reaktio tähän kauhean tapahtumaan Pakistanissa on ollut laimeampi. Ja ihmiset eivät ole reagoineet samalla sympatialla kuin Sri Lankan ja Indonesian kohdalla. Te tarvitsitte miljardeja ja miljardeja dollareita ja euroja maallenne niin, että voitaisiin nostaa maa takaisin siihen, mikä se oli. Ettekä te ole kyenneet saamaan tavallaan puolellenne tätä sympatiaa, mitä muut tragediat ovat saaneet. Joten teidän täytyy vakavasti miettiä, millä tavalla saisitte Euroopan ihmiset puolelle. Ne ihmiset, jotka ovat hyvin ystävällisiä. Ajatelkaa esimerkiksi Britannia. Minulla on kahdeksan miljoonaa ihmistä minun vaalipiirissäni ja kun mietin, miten paljon varainkeryitä ja kaiken näköisiä he järjestävät, se oli ihan uskomatonta. Ja, ja minua pyydettiin puhumaan sinne sun tänne ja yhdessä siellä kerättiin valtavia summia rahaa mutta jollain tavalla te ette ole kyenneet koskettamaan Euroopan tavallisia ihmisiä. Jollain tavalla meidän täytyy saada tavalliset ihmiset nyt reagoimaan tähän tragediaan. Joten se, mitä minä tässä nyt kiertelen ja kaartelen, on tällaista jonkinnäköistä kampanjaa, jolla saataisiin ihmiset osallistumaan jälleenrakennus- ja humanitaarisiin asioihin niin, että teidän maanne voidaan nostaa jaloilleen. Toisaalta minusta on kohtuullisen ironista, siis olin Sri Lankassa. Sri Lanka on mennyt helvetin lävitse viime vuosien aikana esimerkiksi terroristien kohdalla. Te olette nyt täällä Euroopan parlamentissa – jossa viime vuosisadalla tapahtui kauheuksia. Ja nyt me istumme täällä yhdessä, saksalaiset, britit, ranskalaiset, italialaiset, teemme yhdessä töitä, teemme yhdessä päätöksiä. Tämä parlamentti säätää noin 80 prosenttia lainsäädännöstä, joka vaikuttaa esimerkiksi minun vaalipiirissäni. Kaikki eivät välttämättä ole tästä on, onnellisia, mutta tämä on todellisuutta. Joten tässä me olemme sama itsenäisyys kuin Sri Lankalla, Indonesialla, Pakistanilla, mutta me Euroopassa olemme päässeet niin pitkälle rauhan rakentamisessa ja työskentelyssä. Mutta silti teillä puhutaan vielä siitä, mitä tapahtui 1947. Esimerkiksi Sri Lankassa puhutaan, mitä on tapahtunut ennen. Sitä on niin kauan jo kuitenkin. Meidän täytyy mennä eteenpäin. Maailman täytyy mennä eteenpäin. Ja äh, tätä ei tapahdu. Eurooppalaiset ovat olleet tiennäyttäjiä. Well, thank you very much. Uh, I think you know that uh, we should give you a chance. Kiitoksia. Meidän tulisi varmaan antaa teille nyt mahdollisuus vastata ja sitten meillä on useampia kollegoja, jotka haluaisivat esittää kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan teistä. Käsittelitte avoimuutta. Ja Pakistanille annetun avun käyttöä. Kyllä, me olemme tietoisia tästä ja olemme ryhtyneet toimiin käsitelläksemme tätä. Haluan kertoa teille, että keskustelujen jälkeen ja sen jälkeen, kun paikallishallituksia oli konsultoitu, meillä on nyt valvonta neuvosto, jossa on 15 jäsentä ja tämän valvontaneuvoston jäsenet ovat korkeimman tuomioistuimen eläkkeelle jääneitä tuomareita, eläkkeelle jääneitä valtion korkeita virkamiehiä ja kunnioitettuja kansalaisyhteiskunnan jäseniä. Täysin poli- apoliittinen elin, joka valvoo näiden määrärahojen käyttöä, jotta äh, Pakistanin kansa ja maailma voisivat olla luottavaisia, että lahjoitetut määrärahat käytetään oikein. Voin vakuuttaa teille, että olemme ottaneet käyttöön mekanismeja ja valvontajärjestelmiä äh, tämän asian käsittelemiseksi, eikä teidän tulisi pelätä tätä laisinkaan. Sitten demokraattisista instituutioista ja elimistä, jotka eivät olleet näkyvissä, kun tämä mm, tulvakatastrofi iski. Voin vakuuttaa teille, että todellinen kuva on eri. Ne ihmiset, jotka ovat vierailleet maassa, puhun kansainvälisistä johtajista, kansainvälisestä järjestöistä, kansalaisjärjestöistä, toimittajista. Heillä ei enää ole tänä päivänä tätä samaa kuvaa, koska he ovat nähneet paikallishallintoa, paikallisia kansalaisjärjestöjä ja kansanedustajia, jotka menevät paikan päälle auttamaan ihmisiä. Jos minä olen kansanedustaja, minä olen kansanedustaja. Haluan, että minut valitaan uudelleen, e, enkä ole kansalaisten tukena tässä vaiheessa, niin ketä minä autan? En ainakaan itseäni. Joten tämä vaikutelma, joka syntyi, että demokraattiset elimet eivät ole näkyviä, se ei ole oikea. Kyllä, kun tämä tilanne oli alussa, niin tietenkin meidän oli otettava käyttöön pelastustoimia. Ihmisiä piti pelastaa turva-alueita, evakuoida niitä. Ja valtion e, instituutiot, puolisotilaiset ja sotilaiset joukot tulevat apuun. Näin on ympäri maailmaa ja näin tapahtui. Mutta tietenkin demokraattisesti valit, annetun hallituksen ohjeiden mukaan ja he tekivät erittäin hyvää työtä. Me arvostamme sitä. Mm, provinssihallitukset tukivat näitä toimia ja nyt tänä päivänä kun puhumme avustustoimista ja jälleenrakentamisesta, niin kuka siellä sitten on paikan päällä? Provinssihallitukset, provinssien koulutusviranomaiset äh, ja viranomaiset, jotka rekisteröivät ihmisiä, äh, viranomaiset, jotka auttavat Maailmanpankkia, Asian kehityspankkia, jotka arvioivat siellä paikan päällä äh, tulvan tuhoja. Joten olkaa rauho, rauhassa siviili sektori on yhtä paljon mukana jälleen rakentamisessa kuin muutkin osat. Ja kolmas kysymys, joka esitettiin, liittyi paikallishallintoon. Paikallishallinto on erittäin merkittävä ja minä olen tästä esimerkki. Minä olin ähm, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja olin ensimmäinen suoraan valittu alueen jäsen mm, uuden suunnitelman pohjalta, hajautussuunnitelman pohjalta, joten minä tiedän, kuinka tärkeä demokratian kehittäminen on. Ja tämän prosessin Pakistani on nyt vienyt päätökseen. Minun on sanottava, että viime hallitus teki muutamia tärkeitä askelia tuohon suuntaan, ja meidän on kunnioitettava sitä, mitä edellinen hallitus teki, mitä tulee hallinnon hajauttamiseen. Mutta tämä hajauttaminen oli vain vallan siirtoa provinssihallituksilta paikallishallituksille, mutta me poliittisena puolueena ja hallituksena olemme sitä mieltä, että meidän on mentävä vielä pidemmälle. Ja nyt meillä on perustuslaillinen muutos, joka antaa enemmän valtaa kes- keskushallinnolta provinsseille ja provinsseilta paikallishallituksille. Ja tämä kehitys on tapahtunut sekä hallinnollisissa kysymyksissä että rahoituksellisissa kysymyksissä. Me teemme muutamia tarkistuksia. Tämä on provinssikysymys ja provinssihallitukset ovat myös lainsäätäjiä luovat lainsäädäntöä tästä kysymyksestä. Monet ovat tehneet niin ja olivat ajatelleet ryhtyä tähän, mutta sitten tuli tämä tulvatilanne. Ja kun nyt meillä on tämä tulvatilanne, niin tätä asiaa ei voida hoitaa heti, mutta tunnustamme kysymyksen merkityksen ja mistä sitten tulevat johtajat tulevat. He tulevat näistä ruohonjuuritason elimistä ja mantereemme historia on täynnä tällaisia esimerkkejä ja tilanne on kehittynyt vuosien aikana. Sitten äh, kysymyksiä, jotka edustaja Deva esitti. Ensinnäkin haluaisin selventää, että tulvan aikana meillä ei ollut satoja tuhansia äh, kuolonuhreja, kuten maanjäristyksessä. Vuoden 2005 maanjäristyksessä meillä oli kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia kuolonuhreja. Nyt tässä tulvassa kuoli noin 17 000 ihmistä, mutta taloudellinen menetys on paljon suurempi verrattuna vuoden 2005 maanjäristykseen. Sanoitte, ja olen kiitollinen siitä, että EU e on harkinnut antaa meille kaupavyönnytyksiä. Niistä on vielä äänestettävä, äänestettävä parlamentissa. Meidän on myös esitettävä tämä tilanteemme Genevessä VTOlle ja tarvitsemme teidän jatkuvaa tukeamme myöskin VTOssa ja myöskin parlamentin sisällä. Uuden Lissabonin sopimuksen mukaisesti teillä on sananne sanottavana ja me toivomme, että tuette sitä, mitä on tehty mutta tämä paketti, jonka äh, he ovat tehneet, ei ole 900 miljoonan euron arvoinen. Tämän äh, paketin vaikutus kansainvälisen kaupan puheenjohtajan äh, arvion mukaan, jonka juuri tapasin, on 100 miljoonan arvoinen eikä 900 miljoonan arvoinen. Sitten tämä kolmas kysymys, joka liittyy globaaliin reaktion tähän tulvaan, että se oli hiukan vaisu. No, alun perin minäkin olin huolestunut, että miksi kansainvälinen yhteisö ei vastaa sillä tavoin, kun se nyt vastaa. Mutta sitten opin ihmisiltä, joilla on kokemusta, että reaktiot maanjäristyksen tai tsunamin kohdalla ovat erilaisia kuin tulvatilanteessa, koska alun perin kuolonuhrien määrä ei ole kovin suuri. Ja menetysten määrä ei ole niin suuri. Alkuperäinen reaktio oli, että no hyvä on, meillä on suuri tulva, mutta tulvi on ollut ennenkin ja tulvi on ympäri maailmaa. Mutta sitten kun aika kului ja eurooppalaiset televisiot saavat materiaalia Pakistanista, niin ihmiset ymmärsivät, että tämä ei ollutkaan mikään tavallinen tulva, vaan todella ennennäkemätön tulva. Ja saatiin heti mm, todistusaineistoa siitä, että kansainvälinen tuki vain lisääntyi. Me olemme myöskin nähneet, että Euroopan unionin sisäinen tuleva tuki on kasvanut todella voimakkaasti ja toivottavasti huomenna voimme keskustella lisää siitä, miten rakennamme tämän tuen pohjalta seuraavaa vaihetta, nimittäin uudelleen rakentamista. Sitten on muutamia muita tekijöitä, jotka on ymmärrettävä. Lahjoiteen väsymys Meillä on ollut neljä suurta katastrofia tänä vuonna. Ja tietenkin kansainvälinen huomio on mennyt myöskin näihin katastrofeihin. Haiti oli suuri katastrofi, johon lahjoitettiin hyvin paljon määrärahoja. Sen jälkeen tuli sitten tulva Pakistanissa, joten lahjoittajien väsymyksestä huolimatta, huolimatta monista katastrofeista, joita meillä on ollut, huolimatta siitä, että taloustilanne Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa, teidän jäsenvaltioissanne ei ole niin mahtava. Teillä on valtaisia taloudellisia haasteita edessänne, niin mielestäni se eh, tuen määrä, jota olemme saaneet, on eh, ollut merkittävä ja olemme kiitollisia siitä tuesta, jota meille on annettu. Sitten julkisuuden osallistuminen. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy kampanjoida enemmän, osallistua enemmän. Olen samaa mieltä kanssanne, mutta haluaisin sanoa teille, että tämä on jälleen tilanne. Meillä on menestystarinoita tässä. Esimerkiksi Saksa, se on esimerkki tästä. Tavallisten Saksan kansalaisten tuki tulvat apuun. Ja itse liittokansleri istui TV-studiossa yli 20 minuuttia tämän asian eh, tiimoilta. Ja Saksan kansalaiset antoivat yli 218 miljoonaa dollaria, siis aivan tavalliset kansalaiset. Mainitsitte myös yhdistyneen kuningaskunnan. Te eh, varmasti edustatte vaalipiiriä yhdistyneessä kuningaskunnasta. Yli 65 miljoonaa puntaa on kerätty eri järjestöjen, avustusjärjestöjen kautta. Tämä jatkuu. Toivottavasti 16. päivä eh, meillä on Lontoossa jälleen tällainen lahjoittajien illallinen. Ja monet diasporan eh, edustajat tulevat myös tähän. Saudi-Arabia, Kuwait, monet muut. Eh, Euroopan unionin ehm, saasuvat pakistanilaiset ovat panostaneet eh, tähän. Tietenkin enemmänkin tarvotaan ja me tiedotamme lisää, jos sitä vaaditaan. Ja sitten haluaisin kertoa teille kahdesta suuresta toimesta, jota Pakistan on, johon Pakistan on ryhtynyt kansainvälisen avun kautta. Yksi oli 19. elokuuta, kun menin YK on puhumaan erityiskokouksessa, joka oli kutsuttu koolle Pakistanin tulvatilanteen takia. Ja siellä solidaarisuus, jota osoitettiin Pakistanille, oli erittäin rohkaisevaa. Ja nyt 19. syyskuuta vahvistettu YK vetomus jätettiin noin 2 miljardia dollaria Pakistanille. Tämä ensimmäinen toimenpide, jonka pääsihteeri Ban Ki-moon ryhtyi, niin 95 prosenttia näistä lupauksista on toteutettu ja näissä olosuhteissa näiden lupausten toteuttaminen ei ole helppoa, mutta se tosiseikka, että ne on toteutettu, puhuu sen puolesta, että ihmiset ovat kiinnostuneita ja tämä on jatkuva prosessi. Olen samaa mieltä kanssani. Meidän on opittava eurooppalaisten kokemuksesta. Eurooppa on kehittänyt mallin, jotta monet alueet haluavat seurata. ASEAN on siirtymässä tähän suuntaan. Hekin haluaisivat, sekin haluaisi luoda yhteisön, kuten te olette Euroopassa tehneet, ja meidän on opittava tästä. Ja sitä varten on niin tärkeää, että Kakkois-Aasiassa, e- Etelä-Aasiassa eurooppalaiset auttavat meitä luomaan demokraattisia instituutioita ja hallituksia, koska demokraatit ja poliitikot yrittävät keskustella asioista, eivätkä sotimalla ratkaise niitä. Näin historia meille kertoo, ja mekin haluaisimme toimia niin. Saar on tärkeä foorumi. Olen samaa mieltä kanssanne, sitä ei ole käytetty riittävästi. Olemme se Saftasta voineet Saftaa käyttää, käyttää paremmin. Ja tämä on tunnustettu viimeinen kokous, joka meillä oli Butanissa – keskusteltiin juuri siitä, miten tästä foorumista saataisiin merkityksellisempi, kuinka voimme eh, edistää eh, alueiden välistä kauppaa tällä alueella. Joten me kyllä aiomme kirjaa teidät umpeen, se vie aikaa, mutta aiomme sen tehdä. Laki, Kiitoksia sitten Afganistan. Esittelemme herra Arlaki, jonka mietinnön tarkistuksesta juuri äsken keskustelemme. Hän saanut puheenvuoron. Olkaa hyvä, herra Arlaki. Kaksi lyhyttä kysymystä, arvoisa ministeri. Toinen koskee alueellista ratkaisua Afgani-ongelman. Toinen koskee huumekysymystä Afganistanissa. Te tiedätte, että on 47 maata läsnä Afganin maaperillä, maaperällä. Ja jotkut näistä väittävät, etteivät puutu maan asioihin ja syyttävät Pakistania siitä, että se puuttuu Afganistanin asioihin. Tämä on pieni paradoksi joka on minua montakin kertaa yllättänyt, hämmästyttänyt, kun nähdään, että valitetaan siitä, että Pakistani puuttuu maan asioihin. Tällä maalla on kuitenkin yli kahdeksan, kahden tuhannen näillä mailla on 2000 kilometrin raja, teillä on yhteistä väestöä, kieltä, kulttuuria. Entä sitten alueellisten voimien puuttuminen väliintulo lainausmerkeissä Afganistanissa? Mikä on alueellinen ratkaisu Pakistanissa mielestä tähän ongelmaan Afganistanissa, koska monet ovat sitä mieltä, että tämä, te voitte antaa suurenkin panoksen asian. Ja toinen kysymys, kuinka te suhtaudutte huume, huometuotantokysymykseen Pakistanissa? Pakistanhan on yksi suurimmista uhreista Iranin rinnalla alueellisesti ajatellen. Te olette joutuneet uhreiksi tästä, tähän tämän opiumtuotannon takia. EU on pyrkinyt, pyrkinyt rajoittamaan huume tuotantoa, mutta se on kuitenkin viime vuosina epäonnistunut tässä politiikassaan. Kiitos. Please. Kiitoksia, Rova Buskurt. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin Kiitokset, hyvä ministeri, teidän esittelypuheenvuorostanne. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Minulla on kaksi kysymystä, mutta ensin haluaisin kuitenkin sanoa, että me kaikki täällä parlamentissa olemme seuranneet tarkasti Pakistanin tilannetta, tulvatilannetta suurella huolella ja huolenaiheella. Ja hyvin huolestuneena me kävimme suuren keskustelumme myös näistä sopimuksista, johtuen nimenomaan Pakistanin tulvatilanteesta, mitä tapahtuu lähetetäänkö ihmisiä takaisin Pakistaniin, vaikkakin maassa on suuria ongelmia muutenkin siirtymään joutuneiden ihmisten kohdalla. Toinen kysymys kuitenkin liittyy Geneven pakolaissopimukseen ja ihmisoikeuskysymyksiin. Pakistan ei ole allekirjoittanut tätä sopimusta, mutta nyt te kuitenkin sanoitte puheessanne, että sovimme, olemme tänä päivänä sopineet ja allekirjoittaneet kaikki ihmis, YK ihmisoikeussopimukset. Tarkoittaako te tämä, että te olette allekirjoittaneet Geneven pakolaissopimuksen vai aiotteko te allekirjoittaa sen? Se oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy siihen, että te käsittelitte monia hyvin tärkeitä asioita, mutta yksi tärkeä jäi puuttumaan, eli naisten tilanne Pakistanissa. Te puhuitte köyhyyden vastaisesta taistelusta, mutta naisten kouluttaminen on suuri osa köyhyyden vastaista taistelua. Kun koulutetaan naisia, niin koulutetaan koko perhe. Ja se tuo koko yhteisöä eteenpäin. Samoin naisiin kohdistuva väkivalta on Pakistanissa ja monissa muissa maissa suuri ongelma. Joten arvostaisin, jos te voisitte hieman enemmän käsitellä tätä nykyistä tilannetta ja sitä, mitä suunnitelmia hallituksella on, jota naisten tilannetta parannettaisiin. Kiitos. Thank you. And uh, Mrs. Gomes, please. Kiitoksia, edustaja Gomes. Uh, minister, you are. Herra ministeri, olette äärimmäisen diplomaattinen. Olen itsekin diplomaattikoulutukseltani, mutta nyt olen poliitikko joten voin puhua suoraan. Täällä Euroopassa, ei vaan Euroopassa, on kyllä iso dilemma, mitä tulee Pakistaniin mielestäni. Koska, niin kyllä, me näemme, että on tarvetta auttaa Pakistania ja sitoutua tähän asiaan. Mutta näemme senkin, että Pakistan on suuria ongelmia auttaa itse itseään. Ja mielestäni tämä kyllä liittyy hallinnon luonteeseen, demokraattisuuteen. Näemme vain jotakin nimell- näemmekö jotakin vain nimellisesti demokraattista vai aidosti demokraattista? Ja pelko on, jota tunnetaan, on, että ne, jotka on valittu vallalla, eivät olekaan vallassa, vaan vallassa on edelleen sotilas taho, erityisesti sotilastiedustelutaho, ja sen takia näemme näin moninaisia ongelmia, ja minä tietenkin ymmärtä kaikki liittyy intia suhteeseen. Ensimmäisenä myönnän, että Kashmir on kansainvälinen kysymys ja vaatii kansainvälistä sitoutumista, että se voidaan ratkaista. Mutta Pakistan ei ole monellakaan tavalla auttanut kun on, jotta saataisiin aikaan kansainvälistä sitoumusta. Erityisesti kun ajatellaan roolia, joka niillä on, jotka tukevat terrorismia Intiaa vastaan. Tietenkin, kuten te sanoitte, mekin toivomme, luo, to, olemme paljon toivoa demokraattisen vuoropuhelun Intian kanssa. Mutta sitä ei voida ylläpitää, jos Todellakin samanaikaisesti tapahtui terroristi-iskuja Intiaa vastaan niin kuin Bombeissa, jos tällainen vain jatkuu. Sama koskee Afganistania. Luonnollisesti niin kuin täällä sanottiin, suhteisiin vaikuttaa pitkä yhteinen raja, kulttuuri, yhte, yhteisöllisyys. Me näemme, että Intian kysymys tavallaan puuttuu tähän. Ja tietysti Pakistani puuttuu asioihin ja se voi olla myönteistä tai kielteistä toimintaa ja useammin, kuin, useammin se on kyllä kielteistä. Olen nähnyt tämän toteutuvan 1978 silloin, kun Pakistanin suurlähettiläs toi mukanaan Taliban hallinnon edustajia, jotta dip- lobbaisivat YKssa diplomaatteja. Siis välintuloa on. Se voi olla myönteistä tai kielteistä. Ja minä pelkään, että se on kielteisempää. Eikä demokraattinen hallitus ole tässä kontrollissa ja edelleenkin ö, sotilastahot ovat vallassa ja määräävät näitä asioita. Me Intia-Pakistan konflikti, Kashmir-kysymys, se on ehkä kaikkein vaarallisimpia konflikteja koko maailmalle ja maailman turvallisuus ei vain Intialla ja Pakistanilla, koska puhumme kahdesta ydinvoimasta, jotka eivät kuulu ydinsulkusopimukseen. Ja kysymykseni teille on, miten suhtaudutte nyt tähän ydinsulkusopimukseen, kun ajatellaan viimeisimpiä kehityksiä, kun tarkistettiin tätä sopimusta, kun presidentti Obama puhui julkisesti maailmasta, joka on vapaa ydinaseista ja halusi, että ydinsulkusopimusta vahvistetaan. Haluaisin myös ottaa esille, ja olen tässä varsin samaa mieltä kollega Boskuten kanssa, että naisten kouluttaminen on äärimmäisen tärkeää. Tämä on ainoa keino taistella köyhyyttä vastaan. Pakistanissa on valtavia ongelmia, naisiin koostuvaa väkivaltaa, rikollisuutta ja haluaisin kuulla, miten hallituksen tässä asiassa toimii. Tämä liittyy myös lapsityövoiman käyttöön ja perustyöoikeuksiin, jotka liittyvät myös siihen, voidaanko tehdä vientisopimus Pakistanin kanssa ja lisätä vientiä sieltä. Kyse on ihmisoikeuksista, mutta myös oikeudenmukaista reilusta kilpailusta. Ja ihmisoikeuksista vielä Ikävä kyllä en päässyt mukaan Afganistan keskusteluun. Me juuri tässä aikaisemmassa kokouksessa keskustelimme taistelusta kuolemanrangaistusta vastaan. 7500 ihmistä Pakistanissa odottaa teloitustaan, vaikka se on lykätty näitä telo, teloituksia, niin se on kuitenkin kaikkein suurin määrä kuolemaan, tuom, tuomittuja. Niin totta on sekin, että juristien tai asianajojen niin vaikea edes tavoittaa näitä henkilöitä sellaista. Tässä on mukana myös ihmisiä, joilla on eurooppalainen kansallisuus, Euroopan kansallisuus. Ja minä tiedän, että Pakistan on erittäin pystyvä, aktiivinen oikeusjärjestelmä. Miten Pakistanin demokratinen hallitus voi saada aikaan muutoksen tässä erittäin vakavassa ongelmassa? Kiitos. So, uh... Kiitos. Arvoisa ministeri, olkaa hyvä. To uh, begin with you, sir. Uh... Aloittaakseni teistä, hyvä edustaja, te puhuitte Afganistanista ja raporteista, joita olette kuulleet Af- Pakistanin sekaantumisesta Afganistanin asiaan. Ja oletan, että tarkoitatte negatiivista sekaantumista. Haluaisin kertoa teille, että tämä ö, olisi voinut ö, liittyä menneisyyteen enemmän, mutta tänä päivänä edellytykset ovat muuttuneet. Teidän täytyy kysyä Afganistanin ulkoministeriltä, Afganistanin presidentiltä, Afganistanin parlamentin jäseniltä. Ja olen vakuuttunut siitä, että heidän näkemyksensä tänä päivänä on erilainen. He ovat tänä päivänä sitä mieltä, että Pakistanilla ja Afganistanilla on erilainen suhde, joka perustuu luottamukseen äh, ja uskoon. Ja tämä on hyvin positiivinen kehitys ja se on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana. Toki meillä on pitkä yhteinen raja 2600 kilometriä ja se on hyvin vaikea eh, maastoa. Se on hyvin hankala eh, raja valvoa, mutta sen jälkeen kun eh, nämä maat ovat, tämä maa syntyi, niin me olemme siirtäneet pois joukkoja rajalta. Sitä ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Meillä on tänä päivänä pyritty parantamaan näiden, tämän yhteisen rajan hallintaa. Ja olemme yrittäneet tehdä yhteistyötä ISAFin, Pakistanin ja Afganistanin joukkojen kesken ja koordinoimaan näitä raja-asioita. Olemme onnistuneet eh, perustamaan kolme tällaista rajavartiokeskusta, joiden, keskusta, joiden kautta parannetaan sitten näiden, tämän rajan hallintaa. Ja puhumme myös eh, uudesta teknologiasta, biometrisistä passeista ja niin edelleen, jotta voimme parantaa tämän rajan eh, hallintaa. Ja voin kertoa teille että Afganistanissa on ollut äh, presidenttivaalit ja ensimmäisen kerran presidentti Karzai ja monet hänen kollegoistaan sekä myös ehdokas, joka hävisi, entinen ulkoministeri Bullatulla, ovat äh, tunnustaneet julkisesti, että Pakistan ei sekaantunut. Pakistanilla ei ollut ketään suosikkia tässä vaaleissa. Me sanoimme silloin, että Afganistanin kansan tehtävä on päättää, kuka heitä johtaa. Se, mitä me haluamme, on ystävällismielinen hallitus Kabulissa, koska meidän täytyy tehdä yhteistyötä Kabulin kanssa. Meidän on parannettava suhteitamme Kabuliin. Joten tässä on tietty laadullinen eh, ero. Aikaisemmin Pakistan oli enemmän semmoinen, että meidän suhteemme liittyvät yhteen etniseen ryhmään, Pashtun ryhmään. Ja tänä päivänä tilanne on erilainen. Me olemme yhteistyössä tajikkien, hasaroiden kanssa ja muiden etnisten ryhmien kanssa, jotka ovat olleet perinteisesti Pohjoisen liiton jäseniä. Joten afganistalaiset ovat myös tämän huomanneet Ihmiset, jotka ovat valittaneet aikaisemmin, voivat tänä päivänä ja ovatkin todenneet tänä päivänä, että tilanne on parempi. Sitten huumeista. Olen, voin kertoa teille, että nykyisin Pakistanissa ei ole yhtään unikoviljelyä, nolla viljelyä unikkoa. Tämä on varsinainen menestystarina. Me olemme tuhonneet, poistaneet kaiken unikkoviljelyn. Mutta huumekysymys Pakistanissa on suuri asia ja me olemme ottaneet sen esiin. Minä otin sen esiin Pariisin kokouksessa ja minulle kerrottiin, että tämä ei liity Naton mandaattiin. Ja kysymykseni olikin, että laajentakaa sitten mandaattia ja ottakaa se mukaan mandaattiin sen vuoksi, että huumerahoja käytetään nimenomaan militanttien ja kapinallisten ylläpitämiseen. Tämä on se heidän rahoituslähteensä ja sen vuoksi meidän täytyy käsitellä tätä asiaa. Me tarvitsemme myös alueellisempaa lähestymistapaa asiassa. Te sanoitte sitten, että no mitä tällaisesta alueellisesta ratkaisusta? Kyllä, Pakistanilla on ö, tällainen, Pakistan pitää tällaista alueellista lähestymistapaa ja ratkaisua hyvänä. Ja me olemme useissa tällaisissa äh, neuvotteluissa esimerkiksi Iranin kanssa, jolla on yhteinen raja Afganistanin ja, ja Pakistanin kanssa, joten emme voi ohittaa siinä Irania, jos me puhumme Afganistanin vakaudesta ja rauhasta. Joten tämä on tavallaan tällainen äh, kolmi, kolmen osapuolen neuvottelu. Ja tänä päivänä Meillä on tällainen trilateraalinen Tajikistanin, parla, Pakistanin ja Afganistanin prosessi käynnissä, samoin kuin ö, muiden Me olemme yrittäneet todellakin parantaa Afganistanin, Tajikistanin, Pakistanin ja, ja Venäjän suhteita, koska taas Venäjä sitten suhteittensa kautta on myös tavallaan tällainen paikallinen ja globaali tekijä. Ja he ovat myös visuaalisesti hyvin vahvasti läsnä ja sen vuoksi olemme myös heidän kanssaan tekemisissä. Ja me sitä kautta todellakin yritämme vahvistaa tällaista alueellista lähestymistapaa ja sitä kautta löytää ratkaisun Afganistanissa. Olemme samaa mieltä siitä, mitä te ehdotitte, että tämä on tällainen pitkän aikavälin ratkaisu Afganistanille. Sitten te otitte esiin Afganistanista myös mm, rouvan edustajat, että me olisimme sekaantuneet Talibanin toimiin ja että Talibanin edustaja... Että, ei, mutta te, te sen otitte esiin, anteeksi. Että Talibanin edustaja sai olla mukana edustajana jossain kansainvälisessä foorumissa. No, tämäkin on muuttunut huomattavasti. Tänä päivänä on Pakistanissa ymmärretty, että me emme halua, että Pakistan talibanisoituu. Ei. Jos ei haluta Pakistanin talibanisoitumista, niin ensimmäinen asia, mikä meidän on tehtävä, on se, että huolehdimme siitä, että Afganistan ei talibanisoitu. Mikäli talibanisaatio lyö kansan lävitse Afganistanissa, niin seuraavaksi se iskee meihin. Tänä päivänä meillä on viroissa ihmisiä, jotka vastustavat tätä, näitä arvoja, joten nyt meillä on Pakistanissa virassa ihmisiä, joiden kanssa te voitte puhua, jotka ymmärtävät, mitä te sanotte, jotka ymmärtävät teidän huolenne, jotka voivat lähteä tekemään tällaisia kumppanuuksia. Meillä on parla- parlamentissa joka paikassa virastoissa ihmisiä, jotka voivat tehdä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa, ja se on tärkeää. Ja sitten täällä mainittiin, pohdittiin se, että kuka, on, kuka, kuka valvoo kaikkea, kuka on vastuussa. Onko se ISAF, onko se armeija? Meillä on ollut sotilashallituksia viimeisen 60 vuoden aikana ja me demokraatit ja se puolue, jota minä edustan, on puolue, joka on johdonmukaisesti vastustanut äh, sotilashallintoa Pakistanissa. Oli nyt sitten kysymyksessä mikä tahansa. Ikävä kyllä, äh, kun he olivat äh, vallassa, heitä ei kuunneltu. Venäläiset eivät kuunnelleet, Washington ei kuunnelleet, se oli, ne olivat niitä aikoja, joihin olisi pitänyt tukea meitä, kun me sanoimme, tukekaa demokraattisia instituutioita, tukekaa maanpaossa olevaa hallitusta, antakaa meille se ääni, jonka me tarvitsemme, että voidaan rakentaa demokraattista kulttuuria Pakistaniin. Mutta ikävä kyllä, niin ei ollut. Nyt se on niin. Ja teillä oli tässä suuri rooli, eurooppalaisilla oli tässä suuri rooli, ja me olemme tästä kiitollisia. Te lähetitte tarkkailijoita, valvojia. Me ihmiset pelkäsivät, me emme edes tienneet, että saammeko samoja mahdollisuuksia näissä vaaleissa, mutta teidän mielenkiintoinen ja sekaantumisemme myötä me pääsimme takaisin valtaan ja siksi minä istun tässä ilman teidän apuanne, minä en istuisi tässä, joten kiitokset teille siitä. Ja voin vakuuttaa, että kunhan demokratia juurtuu, niin poliittinen johtajuus vakautuu. vakautuu. Armeijalla on roolinsa ja armeijan täytyy olla paikoillaan ja, ja hoitaa tämä roolinsa osana instituutiota, mutta hallinto on kansan valitsemilla edustajilla. Edustajilla, jotka valitaan viiden vuoden välein vapaissa ja oikeudenmukaisissa vaaleissa. Joten me olemme kumppaneita ja olkaamme kumppaneita, kun jatkossakin vahvistamme meitä ja äänemme kuuluu paremmin ja varmistamme sen, että instituutioiden rooli menee lävitse koko poliittisen johtajuuden. Tämä sanottua, niin haluaisin vielä varmistaa teille ja vahvistaa, että tänä päivänä ollakseni oikeudenmukainen meillä on johdossa henkilö, joka on joka on armeijan johdossa ja joka on vetämässä tätä linjaa huomioiden vaaleen valitun hallituksen ja demokratia. Tämä vie aikaa, toki vie aikaa rakentaa tällaista kulttuuria, joka on ollut tukahdettuna vuosikymmeniä Tämä vie aikaa. Vanhat tavat ovat sitkeitä, mutta me olemme onnistuneet tässä siirto, siir, siirtokaudessa. Ja tämä tulee juurtumaan, se tulee vahvistumaan. Meidän täytyy olla tiukkoja ja teidän täytyy olla kärsivällisiä, mutta kyllä me hoidamme tämän homman kotiin. Sitten naisten roolista. Meillä on paljon koulutettuja, sanavalmiita naisia meidän parlamentissamme. Ja yksi heistä istuu täällä juuri pöydän takana. Niin. Ja kun me valmistelimme tapaamisiamme täällä Brysselissä, minä sanoin, että sinun täytyy eh, pitää yksi näistä puheenvuoroista. No miksi? Siksi, että ihmisten pitäisi nähdä, että myös naisparlamentaarikot eivät eh, eh, ole ainoastaan kykeneviä, vaan heillä on myös omat mielipiteensä ja he voivat osallistua. Naisilla on tänään paljon vahvempi rooli Pakistanissa. Katsokaapa vaikka nais lakimiesten, mikä heidän roolinsa on. Tulkaa katsomaan kansalaisjärjestöjä. Useimmat kansalaisjärjestöt ja ihmisoikeusjärjestöt ovat naisten käsissä. Tulkaa katsomaan virkamiehiä. Monet virkamiehistä Pakistanissa ovat naisia. Heillä on hyvin tärkeä rooli arkkitehtejä, tuomareita, insinöörejä, diplomaatteja. Meillä on paljon pakistanilaisia naisia, jotka edustavat äh, Pakistania monissa äh, Euroopan pääkaupungeissa ja olemme heistä ylpeitä. He tekevät hienoa työtä. Ja ajatelkaa esimerkiksi Benazir Buttoa, joka nousi vastustamaan diktatuuria. Eikä kukaan halunnut edes antaa hänelle Äh, aikaa. Kukaan ei halunnut kuunnella häntä. Hän koputti ovia ympäriinsä, eikä ihmisillä ollut hänelle aikaa, mutta hän oli sitkeä. Hän vain jatkoi ja jatkoi ja uhrasi elämänsä lopuksi, joka oli tämä viimeinen uhraus. Mutta naiset uskoivat siihen. Ja, äh, siis esimerkkejä on, mutta he ovat vähemmistö. Suuri enemmistö ei tunne tällä tavalla – ei edes islaminainen kulttuuri hyväksy tavallaan sitä. Nämä, meillä on paljon tällaisia vanhanaikaisia tapoja. Ei tässä ole kysymys uskonnosta tai, tai laista, ei vaan tavoista, perinteistä. Sitten tämä ydinasekysymys, kyllä. Me olemme ydinasevaltio tänä päivänä. Äh, tässä on kysymys ainoastaan puolustuksesta. Ei meillä ole mitään muita äh, haluja. Tämä on puhtaasti puolustusmekanismi reaktiona muuttamille alueen valtioille, jotka lähtivät järkyttämään perinteistä tasapainoa. Mutta nyt äh, onneksi tämän naapurimme kanssa. Meillä on tällainen ydinase sopimus. Me olemme neuvotelleet ja molemmat osapuolet ymmärtävät, miten arka ja herkkä asia tämä on ja miten varmoja ja turvallisia näiden ydinaseiden täytyy olla. Ja kun nyt mainittiin Washingtonin huippukokous, Pakistan osallistui ja siellä oltiin yksimielisiä siitä, että nämä Pakistanin välineet ja ne turvallisuusjärjestelmät, joita meillä on, niin nämä ydinaseet ovat ihan yhtä suojassa ja turvassa kuin muilla valtioilla. Joten tämä nyt on todettu. Joten emme me ole piittaamattomia siitä, mitä te ajattelette. Sitten te otitte esiin ihmisoikeuskysymykset. Aina on varaa parantaa. Nyt meillä on vallassa hallitus, joka on hyvin äh, herkkä ihmisoikeuksille, oli kysymyksissä sitten vähemmistöjen oikeudet, naisten asema, lapsityövoima. Te puhuitte myös kuolemanrangaistuksesta. Kyllä, keskustelu on käynnissä. Siitä pitäisikö tämä olla käytössä vai ei. Monilla mailla on se on monia, valtioita, on monia osavaltioita myös USAssa, jossa kuolemanrangaistus on käytössä. Mutta monet henkilöt vastustavat sitä. Mutta tämä on keskustelu, joka on vielä käytävä. Meillä on ö, lakimiehiä ja henkilöitä, jotka on tuomittu kuolemaan ja heillä on lakimiehiä, jotka heitä edustavat sitten. Me olemme pyrkineet noudattamaan kansainvälisiä normeja ja lakeja ja allekirjoittamaan kansainvälisiä sopimuksia. Mainitsitte pakolaiset. Pakistanin ponnistelut on tunnustettu ja niitä arvostetaan ympäri maailmaa. Noin 300 miljoonaa, 3 miljoonaa pakolaista oleskelee tänä päivänä Pakistanissa. Ne ovat kaikki afganistanilaisia. Maailma usein unohtaa sen, mutta me kyllä huolehdimme heistä ja me tuemme heitä. Tällä hetkelläkin meillä on 150 000 opiskelijaa näistä pakolaisleireistä, jotka käyvät meidän koulujamme. On yli 6000 korkeamman asteen opiskelijaa näistä pakolaisleireistä, jotka käyvät yliopistoja tai ammatti, ammatillisia korkeakouluja Pakistanissa, joten me teemme parhaamme meidän voimavarojemme pohjalta. Sitten vielä yksi asia, jonka otitte esiin, liittyi terrorismiin Mumbaissa. Kävin Del- olin Delhissä silloin, kun tämä karmea ja traaginen tapaus tapahtui. Ja mitä minä Delhissä tein? Olin siellä rakentamassa äh, siltoja, yhteisymmärrystä, pyytämässä, että hekin siirtyisivät, liikahtaisivat eteenpäin näissä asioissa. No, tämä tapahtuma tapahtui. Ja reaktio tähän e, ei olisi pitänyt olla se, että e, tavallaan lopetetaan yhteistyö, mikä oli intialaisten välitön reaktio. Minun näkemykseni oli se, että reaktion tähän terroriskuun olisi pitänyt olla lisää yhteistyötä. Miksi? Siksi, että terrorismi ei ole mikään maakohtainen asia. Ei niin, että Intiaan iski terrorismi. Monet moniin alueen valtioista iskee terroristit. Me olemme myös yksi heistä. Meillä on enemmän terroriskuja Pakistanissa viimeisten vuosien aikana kuin mistä intialaiset edes voivat kuvitella. Julkinen mielipide Pakistanissa on tietoinen näistä negatiivisista terrorismin vaikutuksista. Terrorismin ää, taloudelliset negatiiviset vaikutukset, sosiaaliset negatiiviset vaikutukset ja niin edelleen. Joten me olemme ehkäpä henkisesti enemmän kykeneviä toimimaan ja työskentelemään asian parissa. Ja me aiomme näin myös tehdä terrorismi on yhteinen vihollinen ja me tarvitsemme yhteistä lähestymistapaa hoitaa sitä. Ja Kashmirista se on asia, joka on todettu, ja te itsekin pidätte sitä kansainvälisenä ää, riitana. No, me, tässä on kansainvälisiä sitoumuksia, YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, tässä on tie eteenpäin. Me olemme valmiita keskustelemaan ja neuvottelemaan ja ratkaisemaan tämän rauhanomaisin tavoin. Well, <clears throat> thank you very much, Your Excellency. Kiitoksia, arvon ministeri. Varmasti tiedätte, että tämä on ollut hyvä tilaisuus todella keskustella monista yhteisen etuun liittyvistä kysymyksistä ja toivon, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Minä itse olen ja oman valiokuntani puolesta näin sanon. Toivottavasti tiedätte, että myös omat kollegani ovat, kollegani ovat tyytyväisiä. Haluan vielä kiittää teitä, arvoisa ministeri, ja teidän, haluan kiittää teitä ja valtuuskuntaanne tästä vierailusta. Tämä, tässä on pitkä tie vielä kuljettavana, mutta toivottavasti kaikki pääsevät perille asti. Kaikkea hyvää jatkossa. Uh, Ennen kuin lähdemme, haluaisin kertoa kollegoilleni, että 18. päivä Strasburgissa kello 19 ja kello 21 yhteen saakka äänestämme Sarov-palkinnosta ja 5.6. 11. päivä me tapaamme YK pääsihteerin Ban Ki-moonin. Halusin vain tietää tämän. Kiitoksia.